Dear colleagues, it is... Uh... No niin, hyvät kollegat, on aika käynnistellä kokousta. Ensinnä kohta yksi, esityslistan hyväksyminen. Jos kukaan ei vastusta, voidaan esityslista hyväksyä ilman muutoksia. Puheenjohtajan ilmoitukset. 20 kielellä tulkkausjärjestelyt täällä tänään. Ja kokousasiakirjat löytyvät sähköisesti ja sitten tämä myöskin e, striimataan. Sitten kohtaan kolme esityslistalla. Keskustelut e, terveydestä ja elintarviketurvallisuutta vastaavan komission jäsenen Rykaitiksen kanssa – osana jäseneltyä vuoropuhelua. Ja tervetuloa tänne valiokuntaamme. Ja tämän tyyppinen keskusteluhan täytiin, kun mm, tarkasteltiin envivaliokunnan ja komission välistä jäseneltyä vuoropuhelua. Ja tältä pohjalta sitten myöskin järjestettiin kuulemistilaisuus liittyen työelämään vuoden 2016 osalta ja myöskin mitä tulee prioriteetteihin. Ja nyt mielellään kuulisimme hieman lisää siitä, miten esimerkiksi kysymyksen aiotaan puuttaa toisaalta kudos- ja soluasiat ja sitten nämä erityyppiset maksu- ja lahjoitusjärjestelyt ja sitten terapeuttiset lääkeaineet, kuinka tästä menettelystä tehdään houkuttelevampi pk-yrityksiä ajatellen. Ja kollegat varmaan mielellään kuulisit myöskin hieman kriteeriehdotuksesta, eh, miten nämä eh, eh, kemikaalien hormonihäiritsijät menettelyt on tarkoitus hoitaa ja miten voida tehdä käsitellyt jalostetut tuotteet pakollisesti merkittäviksi. Ja päätöslauselmaehdotus on myöskin Envi-valiokunnassa hyväksytty. Tämän lisäksi kysyisimme, mitä komissio aikoo tehdä, vai aikooko se tehdä mitään, kun parlamentti toivoi selkeää EU-strategiaa liittyen alkoholin. Hyvä, että pääsitte tänään paikalle ja niin kuin yleensäkin eh, te saatte ensimmäisen puheenvuoron, kymmenisen minuuttia. Olkaa hyvä. Eh, Arvoisa puheenjohtaja, kunnianarvoiset jäsenet, oikein paljon kiitoksia. Todellakin aika kuluu nopeasti. Kokonainen vuosi on nyt kulunut sen jälkeen, kuin edellisen kerran olin täällä teidän luonalle, kun kävimme vuotuisen jäsenellyn vuoropuhelumme. Viime vuonna puhuin prioriteeteistäni koko mandaattini ajaksi ja tänä vuonna haluaisin keskittyä joihinkin avainkysymyksiin, joita me tällä hetkellä hoidamme. Totta kai myöskin voidaan esittää kysymyksiä sitten muista kysymyksistä tuossa kysymys- ja vastausosiossa tämän jälkeen. Haluaisin nyt puhua ensin näistä kuumista perunoista ja viime vuoden menestyksistä. Ensinnäkin eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista. Näkemykseni tässä on se, että pyritään etenemään nopeasti näissä toimissa, jotta saadaan päätökseen eläinten hyvinvointistrategia se, että saadaan nämä viisi toimintaa ohjelmaa valmiiksi ja myöskin, että saadaan julkaistua ohjenuorat. Nämä ovat asioita, joissa olemme edenneet tulevaisuudessa. Tarkoituksena on tarkastella ja saada aikaiseksi eläinten hyvinvointifoorumi, joita jotkin jäsenvaltiot ovat ehdottaneet ja jota parlamenttikin on edellyttänyt. Mitä sitten tulee alkoholiin? Olen täysin samaa mieltä parlamentin vakaumuksen kanssa, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä alkoholikysymysten parissa niin kuin viime huhtikuun päätöslauselmassa esitin. Olen ollut erittäin aktiivinen jo omalta puoleltani. Olen, olen keskustellut näistä asioista ja sidosryhmien ja jäsenvaltion ja kansallisten parlamenttien kanssa. Olen rohkaissut toimimaan aktiivisesti alkoholivalvontapolitiikassa. Olen allokoinut 1,7 miljoonaa euroa uusiin toimintasuunnitelmiin alkoholin kohdalla terveysohjelman kautta. Nämä liittyvät erityisesti alkoholin saatavuuden vähentämiseen. Me tuemme yhteistoimintaa ja myöskin jatkamme nuoriso, nuorten juomisen toimintaohjelman täytäntöönpanoa ja parlamentin ansiosta kykenemme myöskin käynnistämään pilottihankkeen naisten tukemiseksi, joilla on alkoholiongelma. Sitten kolmas asia, ennaltaehkäisemmin toimin, niin olen päättänyt toimia transrasva-kysymyksiä. Tehän tiedätte, että transrasvat eh, kasvattavat terveysongelmia enemmän kuin mikään muu elintarvike. Joten viime vuoden joulukuun kolmantena komissio hyväksyi raportin transrasvosta ja tässä ehdotettiin raja-arvoa teollisuuden transrasvalle. Toivottavasti ensi vuonna saadaan myöskin toimenpiteitä aikaiseksi. Myöskin eh, toimin erittäin aktiivisesti elintarvikeuudistuskysymyksissä ja jatkamme myöskin tällä saralla. No sitten haluaisin myöskin puhua rajatyttävästä terveydenhuoltodirektiivistä. Tähän liittyy täytäntöönpanoasioita jäsenvaltioiden puolelta ja haluaisin myöskin painottaa olemassa olevaa aloitetta, jonka tarkoituksena on saada aikaiseksi myöskin eurooppalaiset referenssiverkostot – Tämän lähestymistavan kautta saamme aikaiseksi yhteistyötä näiden verkostojen kautta asiantuntijoiden parissa ja nyt tarkoituksena on saada ensimmäinen verkosto tämän vuoden loppuun mennessä aikaiseksi. No, arvoisat jäsenet, haluaisin vielä ottaa tässä muutaman erillisen aiheen esiin. Haluaisin aloittaa aiheesta, josta te kaikki olette kuulleet, glyfosfaatti. Eriävät näkemykset tieteessä ovat joskus, tai niitä tapahtuu, koska usein ei ole riittävästi todisteita. Tarvitaan asiantuntijoiden arvioita. Ne voivat olla erilaisia. Euroopan unionin regiimi kasvinsuojelussa on mahdollisesti kaikkein tiukin Euroopassa. Olen täysin luottavainen elintarvikekysymyksissä Euroopan parlamentin järjestelmään. Euroopan, par- Euroopan unionin instituutiot ovat yhdessä ryhtyneet toimiin ja meidän täytyy myöskin jatkaa näiden parissa yhdessä. Käydään keskustelua komission palveluiden ja jäsenvaltioiden välillä siitä, miten parhaiten voidaan edetä tässä yhteydessä. Kaksi viikkoa sitten, kun äänestitte täysistunnossa, niin tulos oli hyvä ja nyt on todellakin tärkeää ottaa tämä asia huomioon ja keskustella tästä myöskin kollegiossa. No sitten avoimuudesta. Toivoisin, että teollisuuden sektorit julkaisivat tutkimuksensa tein tämän selväksi jo maaliskuun alussa, kun pidettiin lehdistötilaisuus. Teollisuus oli selvästikin kuullut, mitä pyysin. Toivon, että tekin. Komissiolla ei ole lainsäädännöllistä valtaa, eikä ole näitä tutkimuksia tästä syystä. Se ei voinut näitä myöskään julkaista, joten pystyin ainoastaan pyytämään EFSAa ja teollisuutta julkaisemaan nämä. Minun täytyy ö, kunnioittaa lainsäädäntöä, josta parlamentti on äänestänyt. No sitten olette myöskin erittäin kiinnostuneita hormonihäiritsiötilanteesta. Komission tarkoituksena on täysin ota huomioon tuomioistuimen tuomio ja tuottaa tieteellisiä kriteerejä hormonihäiritsystä ennen kesää. Viime vuonna minä kom- kommunikoin erittäin paljon teidän kanssanne tästä hyvin monimutkaisesta asiasta. Myöskin järjestin Euroopan parlamentin kanssa pyöränpöydän keskustelun ja osa teistä myöskin osallistui tähän Tarkoituksena oli vahvistaa avoimuutta työssä. Tarkoitukseni on jatkaa myöskin tätä avointa työtä. Arvoisat jäsenet, haluan vakuuttaa teille, että olen täysin sitoutunut varmistamaan, että ihmisten terveys, terveyttä turvataan hyvin korkealla tasolla. Meidän pitäisi yhdessä löytää paras ratkaisu tästä hyvin tärkeästä asiasta ja lasken teidän tukenne varaan seuraavien askeleiden kohdalla, jotka nyt ovat tulossa hyvin pian. Kolmanneksi haluaisin mainita myöskin Zika-virusepidemian. Me olemme valmistelleet terveydenhuoltotyöntekijöille ohjeet ja me olemme myöskin mobilisoineet 10 miljoonaa euroa tutkimukselle. Komissio jatkaa tilanteen tarkkailua erittäin vahvasti ECDCn ja maailman terveysjärjestön kanssa. Tarkoituksena on myöskin jatkaa koordinointia, jotta tämä sairaus ei leviäisi Euroopassa sitten. Vielä muista prioriteeteista, joista, joita käsittelemme seuraavan kuukausien aikana. Haluaisin puhua antibioottiresistenssistä ensin. Tiedätte, että komission viisivuotis suunnitelma nyt saatetaan päätöksen tänä vuonna ja myöskin arvio, arvio saadaan tuotettua tämän vuoden loppuun mennessä. eu ministeritasolla pidettiin konferenssi, mihin osallistuin yhdessä maatalousministerin kanssa. Ja tässä saatiin aikaiseksi poliittista liikettä antibioottiresistenssin torjumiseksi. Ja se valtiot selvästi tukevat tätä asiaa. Komission ohjeet antibioottien järkevälle käytölle on tärkeä osuus tätä toimintasuunnitelmaa. Ja tarkoituksena on julkaista EUn suuntaviivat antibioottien järkevälle käytölle. Eläinlääketieteet ja siihen, siihen liittyvät ehdotukset on, jo ilmo- on tässä jo julkaistu. Ja myöskin parlamentti on tässä hiljattain julkaissut tekstejä. Olemme osallistuneet myöskin jäsenvaltioiden kanssa keskusteluihin antibioottiresistenssä EU ja Yhdysvallat ovat myöskin edistäneet transatlanttisia toimia antibioottiresistenssiä, joka tarkoituksena on ottaa myöskin mukaan Kanada ja Norja. On myöskin saatu aikaiseksi puitteisto viideksi vuodeksi tässä transatlanttisessa yhteistyössä. Osallist- tumme myöskin äh, syyskuussa jatkuviin kokouksiin. Arvoisat jäsenet, voitte olla varmoja siitä, että komissio jatkaa toimissaan antibioottiresistenssin torjunnassa sekä EU-tasolla että kansainvälisesti. Sitten äh, olen myös kiitollinen siitä, että olette kiinnostuneita terveysteknologian arvioinnissa. Äh, komissio on tässä pyytänyt, että äh, lähdetään liikkeelle kohti yhteistä terveysteknologian arviointa EUn tasolla, joten tässä viime lokakuun tiedonannossa komissio ehdotti EUn koordinaation parantamista, jotta voidaan välttää usein ristiriitaiset arviot esi jäsenvaltioissa. Pyritään samanaikaiseksi jatkavaa EUn yhteistyötä ja haluaisin ottaa myöskin uutta mekanismia, josta tulisi kestävä vuodesta 2020 lähtien. Komission palvelut tällä hetkellä työstävät arviointia tämänhetkisestä tilanteesta ja myöskin identifioivat tärkeimmät poliittiset vaihtoehdot. Ja mielelläni keskustelen tästä teidän kanssanne tämän vuoden loppupuolella. Sitten haluaisin puhua tupakkavalvonnasta. Tämän prioriteettini tänä vuonna ja ennen siis toukokuun 20. tarkoituksena on edistää tuota siirtymävaihetta ja myöskin hyväksyä tarpeellinen toissijainen lainsäädäntökomissio on toiminut tässä. Me olemme hyväksyneet täytäntöönpanosäädökset liittyen sähkötupakkaan, tupakan aineisiin ja pian me myöskin hyväksymme jäljellä olevat täytäntöönpanosäädökset eri makuaineista. Komissio tarjoaa käytännön apua, jotta jäsenvaltiot voivat täytäntöön panna direktiivin omaan lainsäädäntönsä. Tiedän, että muistutatte siitä, että komissio on hiukan jälkijunassa alkoholien tuotemerkinnöissä, mutta olen nyt saattanut päätöksen ensimmäisen askeleen ja olen valmis keskustelemaan tästä komissiossa – tämän hyväksymäni lopullisen luonnoksen kautta. Toisaalta olen kuullut hiukan kummallisia äänenpainoja. Jotkut sanovat kyllä, tai toivovat, että tuotemerkinnät olisivat, mutta ainoastaan tietyissä alkoholituotteissa. Mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, jos pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä? Arvoisat puheenjohtaja, kunnianarvoisat jäsenet, olen nyt mielestäni puhunut riittävän kauan ja mielelläni nyt vastaan sitten kysymyksiin, joita valiokunnan jäsenillä on. Kiitoksia. Kiitokset komissaari. Ja nyt sitten ensimmäisen puheenvuorokierroksen ryhmien puheenvuoroihin EPPstä. Pelt, olkaa hyvä. Uh, Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia ja hyvää huomenta. Arvoisa komission jäsen, Yksi lisäkysymys, lisäkysymys glyfosaattiin liittyen. Se on arkaluontoinen asia ja me tiedämme, että me olemme hyväksyneet parlamentissa selkein äänin päätöslauselman vaatien komissiolta uutta täytäntöönpanoa säädösluonnosta. Me, ehdot, me ehdotimme hyvää kompromissia suurten ryhmien keskuudessa, eli että glyfosaatin osalta toimittaisiin rajallisesti seitsemän vuoden ajan ja pyydämme rajausta tai jopa glyfosaatin ottamisen kieltämistä, koska se on juuri se kriittisin vaihe tässä koko prosessissa. En puutu kaikkien yksityiskohtiin, mutta myöskin epäammattimainen tai muu kuin ammattimainen käyttö sen osalta glyfosaatti kiellettäisiin täysin. Arvoisa komission jäsen, saaneen muistuttaa teitä komission omasta tiedonannosta, jossa hiljattain sanottiin, että ette aio toimia neuvoston ja parlamentin poliittisten enemmistön tahdon vastaisesti, joten nyt kuulisimme mielellämme, aiotteko kunnioittaa tätä selkeää parlamentin vaatimusta, jota tukee parlamentin suuri enemmistö. Kiitoksia. Thank you very much uh, for... Kiitokset ja esittelyryhmä herra Vanjo. Merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Kiitoksia näistä selvennyksistä. Ja haluaisin kysyä teiltä muutaman täsmennyksen. Ensinnäkin tästä lihan alkuperän merkitsemisestä. Ja tässä nyt todetaan, että There is uh, a problem with the translation uh, in tulkkauksen osalta jotain hankaluutta. Okei, okay, Mr. Panio, can you restart? Voisitteko aloittaa alusta? Olkaa hyvä. Onko kaikki nyt hyvin, arvoisa komission jäsen? Kuuletteko nyt tulkkauksen? Tekninen ongelma näyttäisi olevan. The technicians are trying to... Ah, static. are trying to solve the problem. Okay? Okay. okay. Thank you. Merci. Donc je... Kiitos. Haluaisin ensin puhua tästä lihan alkuperän merkitsemisestä ruoka-annoksissa. Tässä nyt halutaan, tai tässä 54 prosenttia on sellaisia, että niissä ei mainita. Ja joten toisessa komission päätöslauselmassa 23. on pyydetty jälleen kerran, että tämä voitaisiin tehdä velvoittavaksi tämä jäljitettävyys, mutta viime maaliskuun 14. päivä komissio antoi Ranskalle mahdollisuuden näissä, näissä tuotteissa sallia tämän. Onko tämä nyt komission komission viimeinen sana, koska tässä myöskin tarkoituksena on saada lisätietoja Ranskan viranomaisilta, mutta toiset, tämä on erittäin tärkeää, että tätä tarvittaisiin muutakin jäsenvaltioita. Ja sitten haluaisin myöskin puhua näistä innovatiivista lääkkeistä. Totesitte, että 26.27 toukokuuta Tokiossa pidetään G7. Onko komissiolla nyt tarkoitus hyväksyä toimenpiteet, äh, joiden tarkoituksena on tässä nyt äh, taata nämä hinnat ja tässä nyt äh, puhutaan esimerkiksi sellaisesta lääkkeestä, jota käytetään hepatiittiin. Se maksaa tietyn verran Yhdysvalloissa, ja myöskin eri, eri hinta sitten Euroopassa, Egyptissä ja Taimaassa, joten tässä nyt on eri hinnat. Ja tässä on myöskin esitetty, esitetty vaatimusta, että pitäisi laskea esimerkiksi syöpälääkkeiden hintoja, koska tässä on erittäin suuri epäsuhta näiden lääkkeiden hinnoissa 100 000 euroa vuodessa lääkessä, joka on ihosyövän lääke, ja tämä on erittäin tärkeä. Ehkä komissio voisi ryhtyä toimenpiteisiin, vaikka tiedän, että jäsenvaltioilla on kuitenkin kompetenssi näiden lääkkeiden hintojen asettamisessa. Sitten viimeinen asia vielä nopeasti. Tämä liittyy uusien GMOiden lainsäädäntöpuitteisiin. Viime vuoden loppuun mennessä meidän piti saada analyysi liittyen näihin tekniikoihin. Voisitteko kertoa meille, milloin tämä lainsäädäntöluonnos esitettäisiin jäsenvaltioille ja myöskin Euroopan parlamentille? Kiitos. Thank you very much uh, for the... Kiitokset. Ja sitten ECRstä Rova Kerling, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa herra komissaari kysyisin hieman näistä tieteellisistä neuvomekanismeista. Näitähän on nyt jo melko pitkään tarkasteltu ja kyseessä on korkean tason tiedemiesryhmä, joka näin on korvattu näillä komissionalaisilla neuvontoilla ryhmillä ja toista tiedemies taitaa olla mukana ja ymmärrykseni mukaan tässä ei varsinaisesti arvioida muita kysymyksiä, mutta kuitenkin huomioidaan kollegion tekemä työ. Ja kysyisinkin eh, tässä teidän kantaanne liittyen glyfosaatteihin, sillä Tämä on sellainen asia, jossa tieteelliset ohjeet ovat ristiriidassa keskenään. Ja siksi eh, valiokuntatyöskentely ja täysistuntotyöskentelykin eh, ovat varsin hankalia, koska meiltä, eh, meille on esitetty hieman toisistaan eriäviä näkemyksiä ja testauksenkin liittyviä seikkoja. Ja voisi olla mielenkiintoista tämä asia nostaa esiin korkean tason ryhmässä ja pyytää ohjeita sieltä esimerkiksi juuri teille. Edellisessä kokouksessa, toisessa kokouksessa, pöytäkirjassa, muut asiat kohdassa tarkasteltiin juuri eh, glyfosaattien tieteellistä neuvonantoa ja asia tuotiin tuolloin varsin selvästi esiin, mutta olisin kuitenkin kysynyt teiltä tähän liittyen vielä, miten tätä rakennetta voidaan hyödyntää. Se on varsin uusi, sen tiedän, mutta mielestäni tässä tarjoutuisi varsin hyvä mahdollisuus tämän uuden rakenteen käyttöönotolle, kun halutaan saada tietoa ja ohjeita. Ja tämä ei siis päde pelkästään meihin, vaan nimenomaan myöskin juuri komission ja kollegioon. Eli tätä mekanismia olisi nyt mahdollista hyödyntää. Ja miten eh, laajemmin tarkastellen katsoisitte, että tämä tieteellinen neuvoantava mekanismi sitten voisi toimia? Kiitos. Riis. Herra Riis Aldesta, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää päivää. Komission jäsen on hienoa, että olette aina täällä paikan päällä ja kerrotte erittäin mielenkiintoista asioista, jotka meitä koskettavat. Ja, ja nyt tietysti tänä aamuna haluaisin puhua tuosta glyfosaatista. Se on tärkeä asia ja huomasin, että a, puhuitte sanoilla kuuma perunaa. Eli tässä ei ole vielä tehty päätöstä kollegiossa ja tässä käydään keskustelua palvelujen kesken. Pidätte hyvänä äänestystulostamme ja otatte meidät huomioon viime perjantaina. Kerroitte päätöksestä, joka tehtiin komission työryhmässä uusi ehdotus, joka on tarkoitus tehdä jäsenvaltioille, koska sitten 17. päivä on tärkeä kokous. Eli kyse on nyt siis kymmenestä vuodesta, ei parista vuodesta, viidestä vuodesta, vaan kymmenestä vuodesta. Siis en nyt puhu teistä, tiedän, että täällä on muitakin. Tämä koskettaa erittäin paljon kaikkia ja, ja myöskin näitä toimenpiteitä jäsenvaltioissa, koska on hyvin paljon jäsenvaltioita Saksa, Tanska, Belgia, Ranska, jossa käytetään tätä kasvinsuojeluainetta. Joten kun sanoitte, että otatte huomioon sen, mikä nyt tällä hetkellä on sitten olemassa parlamentin kompromissina, niin sitten vielä tupakasta. Puhuitte tästä tärkeästä direktiivin täytäntöönpanosta, jonka olemme allekirjoittaneet teidän kanssanne. Tämä oli 2013. Te olitte silloin neuvostossa. Ja haluaisin puhua tästä neutraalista paketista, pakkauksesta. Jäsenvaltiot ovat ottaneet tämän käyttöön tai myöskin jotkut aikovat tehdä näin. Aiotteko hiukan tässä nyt vielä tarkentaa tätä? Onko teillä jo lukuja siitä, että onko tämä vaikuttanut siihen, että tupakkaa käytetään vähemmän? Haluaisin myöskin lyhyesti puhua vielä sähkötupakasta. Tämä on tärkeää, koska tässä on e, eriäviä näkemyksiä ja komissio teki kaikkensa estäkseen tämän. Ja niin tässä, tämä tässä myöskin odotetaan mietintöä, mutta en kuitenkaan odota paljon tässä, koska tässä puhutaan riskistä liikaa. Ja kaikki asiantuntijuus, ei, eivät ainoastaan professorit, vaan tässä oli erittäin paljon asiantuntijoita, jotka sanovat, että sähkötupakka – totta kai kaikki voivat saada sen käyttöön ja tämä tulisi myöskin ennaltaehkäistä. Onko teille vastausta tähän kysymykseen? E. Kiitokset tästä eh, Roa Kuran puolesta, olkaa hyvä. Uh, thank you, Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset komission jäsenelle, kiitokset tästä alkoholistrategiaesityksestä, mutta haluaisin siihen liittyä vielä enemmän infoa. Parlamentti vaatihan uutta alkoholistrategiaa siihen peilaten. Kysyisin, että tässä viidataan porsaan reikiin, jotka liittyvät alkoholituotteisiin. Eli välttämättä ei tarvita samanlaista tiedotusta kuluttajien suuntaan. Ja tämä porsaan reikä on tarkoittanut käytännössä sitä, että maitopurkissa, tölkissä on enemmän tietoa tarjolla kuin olut tai viinipullossa. pullossa jos katsotaan kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisjärjestöjä, niin heidät on jätetty kokonaan sidosryhmäkuulemisen ulkopuolelle. He ovat aika lailla tyrmistyneitä ja komissaari on ollut aika lailla ponnikkaasti tätä asiaa hoitamassa. Joten nyt kysyisinkin, että nämä uudet rakenteet, ovatko ne komissiossa estäneet kansanterveyden hoitamisen suhteessa siihen, miten kansanterveyteen alkoholiteollisuus voi vaikuttaa. Me odotamme edelleenkin uusia ehdotuksia merkintöihin liittyen, vaikka kaiken piti olla kunnossa vuonna 2014. Merkintä on kuluttajan näkökulmasta katsottuna tärkeä asia, joten voisitteko kertoa selkeästi, milloin tämä lupaavainen tiedonanto vihdoinkin on käytettävissämme? Lyhyesti viittasitte myöskin nuorison alkoholin käyttöön liittyvään toimintaohjelmaan. Jotkut jäsenvaltiot ovat yrittäneet pyy- puuttua nuorten niin sanottuun kännäämiseen, joten kysyisinkin, että mitä komissio on mieltä siitä, että jotkut jäsenvaltiot yrittävät mennä pidemmälle kuin mitä on ehdotettu juuri tämän alkoholiongelman ratkaisemiseksi, koska ollaan turhautuneita, että unionissa ei ole tehty asian hyväksi heidän mielestään riittävästi. Tarkoituksena näissä jäsenvaltioissa on vain, uskoakseni, suojella kansanterveyttä. Olisin kiitollinen, jos voisitte vastata näihin kysymyksiin. Thank you. Kiitos ja Solken vihreistä, olkaa hyvä. Kiitos komissaari. Ymmärrämme kyllä tämän ja tässä mandattikautenne alussa se, mitä ää, esitettiin hormonihäiriöihin liittyen. Mutta tuolloin ei kuitenkaan osattu määritellä niitä tieteellisiä kriteereitä sen suhteen, mitä ovat hormonihäiriöt ja miten menetellä vuoteen 2030 mennessä päätös vuonna 2013 ja sitten vahva loppaus vaikutusten arvioinnin tekemiseksi eri kriteerien osalta. Mutta vaikutusten arviointi, joka pohjautuu tieteelliseen menettelyyn tähän liittyen, sitten tuomioistuin totesi, että tällaista analyysiä ei tarvittaisi. Kuitenkin päätitte jatkaa vaikutusten arvioinnin toteuttamista tästä kaikesta huolimatta. Eli ette huomioineet sitä, mitä tuomioistuin esitti silloin, kun se pyrki auttamaan eh, tätä torjunta-aineteollisuutta, joka ei koskaan eh, hyväksynyt sitä, että se eh, menetti taistelun vuonna 2009. Yksi kiistanalainen asia, ristiriita, liittyy eh, näihin kysymyksiin vuoden tämän vuoden huhtikuussa eh, eri eh, edustajat, teollisuuden edustajat keskustelivat tästä aiheesta Berliinissä ja totesivat, että tällaista menettelyä ei tarvita, kun hormonihäiritsijöitä määritellään. Ja siksi tuntuisi hieman oudolta ottaa mukaan eh, hormonihäiritsijän määritelmään tämä ase Tämä on vähän sama kuin sanottaisiin, että eh, kaikki ei ole sama, kun puhutaan alkoholista silloin, kun puhutaan eh, esimerkiksi viinistä. Voisitteko vakuuttaa minut siitä, että, että vaikuttavuus on osana tässä menettelyssä? jos se on mukana, niin silloin tulee kuitenkin muistaa se, että eh, me teemme parhaamme tämän estämiseksi, koska meidän mielestämme silloin on menty liian pitkälle. Kiitos. Kiitokset FTD ja Petitsini, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos hyvä komissaari. Hyvä, että puhuitte komission töistä eh, antibioottiresistentin liittyen uusi antibiootiluokka on otettu käyttöön, tai paljonkin otettu käyttöön viimeisten vuosikymmenten aikana. Ja niin kuin ne usean otteeseen olen todennut, kun eläinlääkkeistä on puhuttu, jos halutaan ottaa käyttöön tehokkaita antibiootteja, olisi avattava markkinoita pikemminkin kuin suljettava niitä. Ja monopoliasemaan tulisi voida puuttua myöskin ja toteuttaa niin paljon riippumatonta tutkimusta kuin vain mahdollista. Yliopistot tulisi saattaa tähän mukaan myöskin poliittinen elämä. Olisi erittäin tärkeää tärkeää, että tehtäisiin tällainen tai saataisiin aikaan jonkinlainen eurooppalainen eh, lääkeyritystoiminta tärkeää on edistää tutkimusta, varsinkin kun tarko- tarkastellaan ihmiskäyttöön tarkoitettuja antibiootteja. Viime vuonna toukokuussa asiaa tarkasteltiin, mutta sen jälkeen sitten äm, potilasturvallisuus ei ole kovasti ollut enää esillä. Kysyisin, miten nyt komissiossa tähän suhtaudutaan. Nef äh, Marnaro, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myöskin komission jäsenelle siitä, että hän tuli tänne. Tässä on jo puhuttu monista asioista, mutta haluaisin tässä ottaa kuitenkin vielä kolme esille. Ensimmäinen liittyy alkoholiin varsinkin eurooppalaisen strategian, josta useat edustajat puhuivat. No, täytyy sanoa, että tässä on edessämme tärkeä ongelma, varsinkin nuorten kohdalla. Ja tässä nyt ei puhuta kaloreista, vaan siitä, kuinka paljon on käytetty alkoholia ja myöskin sitä, että käytetään paljon lyhyessä ajassa. Tässä myöskin tarkoituksena on torjua alkoholin väärinkäyttö ja myöskin sellaiset tuotteet, jotka on väärennetty ja joita, koska ne ovat todella vaarallisia nuorille tai köyhille ihmisille, jotka, jotka ovat, joita tämä koskettaa, jos hinnat nousevat. Haluaisin nyt kuulla komission lähestymistavan liittyen tähän strategiaan ja tässä pitäisi tosiaankin ottaa nuoret ja mit, mitä määräyksiä, mitkä määräykset ovat tehokkaita ja mitä suosituksia komissio voisi tässä suhteessa antaa. Sitten toinen kysymys, hinnat, riskien arviointi, siitä jos hinnat nousevat, varsinkin kun ajatellaan vahvoja alkoholia, niin tässä äh, tämä on tärkeää, kun ajatellaan nyt kaikkia näitä väärennettyjä tuoteita. Sitten myöskin eläinten hyvinvointi on tärkeää. Haluaisin ensin puhua tuosta äh, lihan jäljitettävyydestä, josta herra Parnio myöskin puhui. Tarkoituksena on ehdottaa aloitetta liittyen eläinten teurastukseen. Jos komissio ei halua tätä ongelmaa ratkaista, niin uskon, että komissio, komission pitäisi ottaa tämä vakavasti tämä ongelma, kun ajatellaan esimerkiksi näitä rituaalisia teurastuksia, joissa eläimet kärsivät. Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten täytyy tietää, onko eläin, eläin teurastettu tällä tavoin vai ei jos tarvitaan, ja tarvitaan myöskin rajoituksia tälle. Ja sitten kolmas asia, jonka haluaisin vielä ottaa esille kanssanne, on epidemiat ja niiden hoito. Me tiedämme, että mitä enemmän ihmiset matkustavat, sitä enemmän eri ö, sairaudet leviävät. Mutta kuitenkin nyt siirtolaisia tulee entistä enemmän. Ja esimerkiksi näitä keskuksia, keskukset ovat täynnä ja niitä tulee entistä enemmän. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä tämä todellinen riski, koska tartunta, tartunta voi tapahtua entistä useammalla tavalla. Tarkoituksena on välttää nämä epidemiat ja haluaisin kuulla, mitä komissio aikoo tehdä tämän ongelman suhteen. Kiitos. Thank you very much. We close. Kiitos. Tähän voimme päättää ensimmäisen keskustelukierroksen ja komissaari saa mahdollisuuden vastata. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed. Paljon kiitoksia. Aloitan glyfosaattikysymykseen vastaamalla. Sen esitti Ivo Bellet. Henkilökohtaisesti olin tietenkin iloinen parlamentin päätöslauselmasta, glyfosaatista ja tästä joustavuudesta ja kompromissiesityksistä. Ja olen kyllä valmis keskustelemaan näistä kysymyksistä, sillä tehän tiedätte, että näitä asioita käsitellään paraikaa jäsenvaltioidenkin kanssa. Ty- Nyt on mahdollisuuksia laatia hyviä, laajaa tukea nauttavia kompromisseja. Tämä on ainoa tapa edetä, eli tarvitaan enemmistö jäsenvaltioista hankkeen taakse lopullista päätöstä sorvattaessa. Toki tulen konsultoimaan myöskin kollegiota asiasta. Mitään päätöstä tänään ei tehdä, vain ainoastaan komission yksiköt keskustelevat aiheesta, mutta komissio on kyllä valmis tarkastelemaan kaikkia tarjolla olevia mahdollisuuksia laajan jäsenvaltioiden välisen ja kollegion yhteisen kompromissin aikaan saamiseksi. Henkilökohtaisesti olen valmis panostamaan siihen, että järkevästi ratkaisu saadaan monimutkikaasta lähtöasetelmasta huolimatta aikaiseksi. Sitten kollega Pagnon alkuperää merkintäkysymyksestä. Kuluttajalle tarvittava äh, elintarviketietoasetus, se liittyy äh, vuohien, lampaiden, sikojen ja äh, siipikarjan lihan. Vapaaehtoinen järjestelmä vaikuttaisi olevan toimivampi ratkaisumalli ainakin joidenkin luokkien osalta eurooppalaisella tasolla, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö kansallisia toimenpiteitäkin voitaisiin käyttää. Sanoitte, että jotkut jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, että he ottavat käyttöön pakollisen merkintäjärjestelmän omassa maassaan, ja minua kiinnostaa nähdä, että miten tällainen kokeilu toimii. Ranska, ilmoitti kokeilevansa tämän tyyppistä toimintaa, kuten myöskin Italia, ja me tarkastelemme asian kehittymistä. Vapaaehtoinen alkuperämerkintäjärjestelmä on asetuksen mukaan mahdollinen, mutta me katsomme näitä ehdotuksia kansalliselta tasolta, ja jos ne ovat suhteellisuusperiaatteen mukaisia ja täyttävät kaikki juridiset kriteerit, niin me olemme kyllä valmiita katsomaan, voitaisiinko tällä tiellä jatkaa. Minä olen pyytänyt komission yksiköitä hoitamaan asiat siten, että ennen vuoden loppua tarvittavat tarkastukset voidaan tehdä. Se olisi parempi ratkaisumalli kuin että jos lähdetään koko pakettia muuttamaan. Ja sitten näihin innovatiivisiin lääkeaineisiin ja hoidon saanti ja miten voidaan helpottaa saanti ja pääsy. Kuten tiedätte, komissiolla on kaksi välinettä käytettävissään. Asiantuntijaryhmä on kertonut jäsenvaltioille komissiolle hinnoittelumekanismeista jäsenvaltiotasolla. Lisäksi meillä on hanke, vapaaehtoinen sellainen. Tarkoituksena on avoimessa hengessä tarjota tietoa innovatiivista lääkeaineista. Prosessi on käynnissä ja on hienoa nähdä, että yhä useammat jäsenvaltiot haluavat osallistua tähän hankkeeseen. Mitä tulee sitten siihen, että miten arvioidaan lääkkeiden saatavuuteen liittyen, EMA on aloittanut hankkeen, jonka kautta tarjoutuu uusia toimintamahdollisuuksia, eli antaa lupia uusille lääkkeille mahdollisuuksien rajoissa. Ja 18. huhtikuuta neuvoston kokouksessa kävi yllättäen ilmi, että puheenjohtavaltio Alankomaat sai aikaiseksi kunnon keskustelun avoimuudesta ja tehdotetusta jäsenvaltioiden yhteistyöstä hinnoitteluun liittyen ja arviointiin liittyen, ja useat jäsenvaltiot olivat aika lailla kiinnostuneita keskustelemaan hinnoittelukysymyksestä. Belgia, Luxemburg ja Alankomaat olivat tässä tiennäyttäjinä. Ranskan ministeri ehdotti, että keskusteltaisiin innovatiivisista lääkkeistä ja saatavuuteesta jopa G7-tasolla. Sekin olisi tärkeä väline ja komissio on valmis toimimaan tällä tavalla ja saanen kiinnittää huomionne tähän tietoon, joka välitettiin STAM-ryhmästä hinnoit hinnoitteluun ja korvausjärjestelmämalleihin liittyen. Eli me olemme nyt edenneet hyvään suuntaan ja me olemme rohkaisseet jäsenvaltiota tekemään yhteistyötä, sillä tiedämme, että hintaerot ovat epäloogisia, joten meidän täytyy tähän saada korjaus aikaiseksi. Ja mitä tulee uusiin kasvatusmenetelmiin, uusia tekniikoita on kehitetty, sitä kautta on saatu aikaiseksi organismeja, joiden status on vielä epäselvä. Jotkut öö, siemenet ovat aika lailla resistenttejä, niitä voidaan käyttää ja sitä kautta päästään kestävämmän maatalouden tielle. Me aiomme juridisesti selvittää, ovatko nämä tekniikat unionin GMO-lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Tarkoituksenamme on toimittaa tällainen analyysi vielä tämän vuoden puolella. Me tiedämme oikein hyvin, että on tärkeää saada selvyyttä tällä saralla. On tietenkin selvää, ettei maatalous saa haurastua, vaan sen pitää olla ikään kuin innovoinnin ja kestävän kasvun kehto. Mutta meidän täytyy todellakin katsoa myöskin tätä äh, alan tulevaisuuden näkymä kysymystä. Ja sitten mitä tulee kollega Görlingin esittämään kysymykseen, oikein paljon kiitoksia kysymyksestä. Olen kansanne samoilla linjoilla. Meidän täytyy palauttaa luottamus tieteeseen, eli käyttää tiedettä pohjana kehitykselle ja päätöksiä tehtäessä – Joskus tietenkään ei voida välttää eri näkemyksistä tieteen alalla. Ja siksi tarvitsemme asiantuntemusta. Ja olen ollut muihin komissaareihin yhteydessä muun muassa siihen, joka vastaa tieteellisestä työskentelystä. Ja me olemme pohtineet juuri sitä mahdollisuutta, että voitaisiinko elintarvike turvallisuuden osalla käyttää juuri tällaista tiedeperustaista lähestymistapaa. Pohdimme sitä, että miten tällaista uutta mekanismia voitaisiin hyödyntää elintarviketurvallisuuden alalla. Ja ehkäpä hyödyntää tiedealan asiantuntijoiden lausumia. Sitten täällä kysyttiin myöskin edustaja Riisin puolelta. Täytäntöönpanoon liittyen kahdeksan jäsenvaltiota on virallisesti ilmoittanut, että direktiivi on transponoitu. Belgia, Liettua, Viro ovat jo osittain transponoineet. Saksa, Italia, Portugali, Malta ja Slovakia ovat täydellisesti transponoineet tekstin. Jo toiset jäsenvaltiot ovat päässeet aika lailla pitkälle. Asiasta on keskusteltu siis kansallisella parlamentissa ja tietojemme mukaan suurin osa jäsenvaltioista toimii aikataulun mukaisesti. Komissio toki tukee jäsenvaltioita siinä, että transponointi hoituu aikataulun mukaisesti. Mitä tulee sitten sähkösavukkeisiin ja valkoisiin paketteihin, savukeaskeihin. Tällaisia välineitä joissakin maissa aiotaan käyttää. Minä pidän tällaista päätöstä hyvänä, mutta mitä tulee sähkösavukkeisiin, jäsenvaltiothan tästä päättävät. Komissio vain kerää aiheeseen liittyvää tietoa eri asiantuntijoilta ja analyytikoilta ja pohdimme, että miten sähkösavukeasia asia tulisi säännellä. Henkilökohtaisesti uskon, että asia pitäisi hoitaa mahdollisimman vahvalla otteella, sillä mielestäni sähkösavukkeet ovat kansanterveydelle haitallisia. Sitten edustaja Bojau. Lain voi questions about... Niin, täällä kysyttiin alkoholin käyttöön liittyvistä kysymyksistä ja vähimmäishinnoittelusta. Tiedätte, että olen yhtä lailla huolissani tästä kuin tekin, eli alkoholin aiheuttamiin ongelmiin täytyy puuttua. Kuten sanottu, me tuemme yhteistä alkoholilähestymistapaa ja me tuemme myöskin jäsenvaltioita pantaessa täyt- ohjelmaa täytäntöön, mitä tulee vähimmäishintaan, niin tuomioistuinhan päätti, että jos tässä vaalitaan suhteellisuuden periaatetta, niin jäsenvaltiot vastaavat asiasta ja me katsomme skottilaisen tuomioistuimen lopullista päätöstä niin mitä itse merkintöihin tulee, niin kuten jo totesin, teksti juomien merkintään liittyen on hyväksytty. Sitä käsitellään nyt komission eri yksiköissä ja nähtäväksi nämä jää, milloin se on sitten lopullisesti valmis. Ehkäpä tämän vuoden kolmannella, neljä vu- kolmannella neljänneksellä silloin lopullinen merkintään liittyvä päätös komission puolelta voisi olla odotettavissa. Viittasitte myöskin alkoholin käyttöön ja väärinkäyttöön, mutta tiedätte hyvin, että jäsenvaltiot ovat velvollisia käyttämään hinnoittelu, markkinointi, sääntelyjärjestelmiä, verotusjärjestelmiä ja ties mitä. Eli jäsenvaltiot vastaavat kaikista näistä seikoista. Tiedämme hyvin, että jos halutaan puuttua mainonnassa rajat ylittäviin kysymyksiin, niin silloin unionilla voi olla jotain sanottavaa, mutta nyt puhutaan mainonnastaan audiovisuaalisen direktiivin soveltamisalasta. Mutta rohkaisisin kyllä jäsenvaltiota käyttämään eri markkinavälineitä alkoholin käytön vähentämiseksi ja taisteltaessa alkoholin väärinkäyttöä vastaan. Toistaisin vielä kerran, että jäsenvaltiolta vaaditaan aktiivisuutta ja jäsenvaltiot kyllä tietävät, mitkä välineet toimivat paremmin kuin toiset. Ja hinnoittelu on tehokas väline, mutta tiedätte, että jäsenvaltiot loppujen lopuksi asiasta päättävät. Kollega Auken kysyi glyfosaattiin liittyen vaikutusanalyysistä, anteeksi, hormonihäiritsijöistä ja siihen liittyen vaikutusanalyysistä. Oikein paljon kiitoksia näistä kysymyksistä. Tietänette, että komissio on huomioinut tuomioistuimen päätöksen, mutta on sitä mieltä, emme siis toimi tässä tuomioistuimen päätöksen vastaisesti. Analyysi, toteutettu analyysi suoritettiin ja me veimme tämän työn loppuun, koska se auttoi komissiota tekemään valistuneen päätöksen ennen kesää pitää kuitenkin lopullinen päätös tehdä, eli prosessi on vielä käynnissä mutta mielestämme tässä ei ole toimittu velvoitteiden vastaisesti. Ja lisää info hormonihäiriöistä on tärkeää. Ja vaikuttavuuteen liittyen asiantuntijat tekevät työn 11. päivä tätä kuuta järjestettiin asiantuntijatapaaminen keskustellaaksemme siitä, minkälainen lopullinen päätös voisi olla. En ole mikään tiedealan asiantuntija. Me kerromme asioista, mutta komissiohan ei arvio tai laadi tieteellisiä lausuntoja. Toksikologit, heillä on omat näkemyksensä, kuten muilla tieteen aloilla, ja nämä asiantuntijat yhdessä sitten antavat oman suosituksensa. Komissio ei päätä siitä, että mikä kriteeri olisi parempi kuin joku toinen. Komissio on kuitenkin valmis katsomaan, miten keskustelut etenevät, mutta mitään päätöstä vaikuttavuuteen liittyen ei ole tehty. Ja minä nyt jään odottamaan asiantuntijaryhmän lopullista lausuntoa. Mitä tulee antibioottiresistenssiin ja mahdollisuuteen tukea teollisuutta uusien antibioottien tarjoamiseksi. Tehän tiedätte, että meillä on olemassa innovatiivisten lääkeaineiden aloite. Se tukee uusien antibioottien kehitystyötä. Työ on siis käynnissä ja pohdittaessa sitä, että miten antibioottien käyttöä voitaisiin valvoa ö, ihmislääketieteessä vuoden loppuun mennessä tarkoituksena on antaa suuntaviivoja ja suosituksia sen suhteen, miten antibiootteja tulisi käyttää ihmislääketieteessä. Ja me olemme valmiita keskustelemaan uudenlaisista bisnesmalleista juuri uudenlaisten antibioottien kehittämiseksi teollisuus ei ole juurikaan kiinnostunut uusien antibioottien tuottamisesta. Ja me keskustelemme para-aikaa kaikkien sidosryhmien kanssa näistä kysymyksistä. Ja vielä kerran Strategia. Alkoholistrategiaan liittyen minähän jo totesinkin, että olen kanssanne samaa mieltä siitä, että hinnoittelujärjestelmiä on arvioitava kaikkien jäsenvaltioiden osalta ja komissio tarkasteli riskitekijähallinnointia. Alkoholin, tupakan, sokerin, transrasvojen, suolan ja muiden aineiden osalta. Meidän on aina muistettava, että keskeisin väline taisteltaessa riskitekijöitä vastaan kuuluvat jäsenvaltioiden harkintavaltaan, mutta jäsenvaltioiden on myöskin muistettava, että markkinointivälineet, saatavuus, verotus, mainonta ja niin poispäin, nämä välineet on pantava oikealla tavalla käyttöön, jotta voidaan välttyä alkoholin riskitekijöiltä. Ja kun puhuitte siitä, että toimitaan hinnoittelun kautta juuri nuorten alkoholin kulutukseen, niin siltä osin olen kanssanne samaa mieltä. Ja komissio on selvittänyt että kulutustottumukset eri maissa vaihtelevat ja jos niin valvonta, siitä vastaavat itse jäsenvaltiot. Ja mitä tulee rituaaliteurastuksiin, niin näistä kysymyksistä keskustellaan jatkossa eläinterveysfoorumeissa ja on tietenkin selvää, että tämäkin on erittäin tärkeä aihealueen. Sitten epidemioihin meillä on olemassa turvallisuuskomitea, joka jatkuvasti seuraa tilanteen kehittymistä. Me olemme paneutumassa kaikkiin vektorikysymyksiin ja siihen, miten desinfiointiaineita tulisi käyttää ja muita välineitä taisteltaessa vektoreita vastaan. Me pidämme tätä erittäin tärkeänä asiana, koska kesä lähestyy. Nämä aset liittyvät myöskin sikavirukseen, joten tarkkana täytyy olla. Thank you very much, Commissioner. And, uh... Kiitokset. Tässä on varsin pitkä puhujaluettelo, 25 puheenvuoropyyntöä. Pyydän kaikilta, jos mahdollista, lyhyitä puheenvuoroja. Krostet ensimmäisenä, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia komission jäsen, että olette täällä. Ensinnäkin haluaisin puhua teille eh, näistä eh, eläinlääkeistä, koska tämä on tärkeä asia. Komissio ei ole vielä ottanut kantaa tähän. Nyt odotetaan vielä vuoden loppuun loppua, jotta saataisiin neuvostossa sopimus. Ja trilo, trilogia alkaa 2017, niin kiitoksia, että todellakin painostatte neuvostoa, koska me puhumme tässä antibioottiresistennin torjumisesta. Ja neuvosto tässä nyt on hidastellut. Sitten toinen asia liittyy tähän lääkkeiden lisäarvoon ja innovatiivisiin lääkkeisiin lääkkeisiin ja tällaisiin henkilökohtaisiin lääkkeisiin, personoituihin lääkkeisiin. Tässä nyt olisi tarkoitus, että potilaat saavat nopeasti nämä lääkkeet käyttöönsä, eli tässä pitäisi olla joustavampia, pragmaattisempia lupamenettelyjä, jotta saataisiin nämä markkinoille. Totta kai tässä täytyy myöskin ottaa potilaat turvallisuus ja terveys huomioon. Ja tämä, tässä on yksi ö, tapaus myöskin Ranskassa, oli tällainen väliaikainen Lupa ja sitten tarvittaisiin myöskin tällaisia jatkuvia lupia. Mikä on nyt näkemyksenä tähän kysymykseen liittyen? Ja sitten eräs ongelma on kaksi tuotekategoriaa, eli tässä esimerkiksi nyt urheilu, elintarvikkeet ja sitten lapsille suunnatut, ja tähän liittyy myöskin komission raportti, Lopetan kyllä pian, mutta siis esimerkiksi nämä urheiluvalmisteet. Tästä ei ole vielä saatu raporttia, vaikka nyt ensi heinäkuussa kuitenkin on tarkoitus tämä asia saada käsittelyyn. Ja sitten nämä lapsille suunnatut tuotteet, eli tässä tarvitaan erityistä sääntelyä. Tämä on mielestäni erittäin vakava asia, koska kyse on erityisestä sääntelystä – ja tätä ei voida hyväksyä. Kyse on kuitenkin tärkeistä tuotteista, ja tässä nyt todellakin äh, tähän asiaan täytyisi puuttua. Kiitos. Dear colleagues, I repeat my mind to be short. Mr. Potts. Äh, herra Potts, ja mahdollisimman lyhyesti, olkaa hyvä. Äh, kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaari. Teille on esitetty paljon kysymyksiä glyfosaatin liittyen ja oikein pommitettukin näillä kysymyksillä, mutta itsekin tässä puheenvuorossani palaan samaan aiheeseen, sillä ette mielestäni kunnolla äsken vastannut esitettyihin kysymyksiin. Toivottavasti nyt saan vastauksen. Euroopan parlamentin päätöslauselma huhtikuulta. Kunnioittaako komissio sitä enemmistöllähän se hyväksyttiin ja siinä nimenomaan puhuttiin uudesta luvan antamisesta glyfosaateille. Toisaalta on puhuttu antibioottiresistenssikysymyksestä, mutta glyfosaatti myöskin on patentoitu antibioottina ja se aiheuttaa nimenomaan vastustuskykyä patogeenisillä lajeilla. Ja Tämä on voitu tieteellisestikin osoittaa. Ja nyt kysyn, aikooko komissio vihdoinkin ottaa hoitakseen myös tämän kysymyksen? Kiitos. Ja sitten herra Pirika, olkaa hyvä. Kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, jo edellisessä jäsenessä vuoropuhelussa esitin kysymyksen tupakkadirektiivin täytäntöönpanosta. Suhtaudutte siihen optimistisesti ja edelleenkin suhtaudutte siihen optimistisesti, mutta kun nyt kuitenkin katson tilastoja, niin näen ainoastaan viisi, ehkä kuusi maata, jotka ovat täytäntöönpanneet direktiivin täysin. Mutta tässä on kuitenkin 20. toukokuuta tuo määräaika, joka on päättymässä. No, minä tiedän kyllä omasta maasta nimeltä lainsäädäntöprosessi näyttää. Ja minulla on sellainen vaikutelma, että mahdollisesti tässä voisi täytäntöönpanoon liittyä ongelmia. Ja varmastikin monissa jäsenvaltioissa tilanne on samankaltainen. Ja tästä syystä haluaisinkin täsmennystä. Eli jos jäsenvaltiot eivät onnistu tässä transponoinnissa, niin mihin toimenpiteisiin komissio ryhtyy? Millaisia seurauksia tämä sitten aiheuttaa näille jäsenvaltioille? sovelletaanko direktiiviä suoraan vai ei. Vai aikooko komissio sitten puuttua tähän? Ja olen kuullut myöskin teollisuuden puolelta kaiken näköistä siinä mielessä, että komissio ehkäpä muuttaa tuota määräaikaa, pidentää siitä seuraavaan vuoteen. Olisin halunnut kuulla teidän näkemyksenne tähän liittyen. Herra Fari, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaari. Glyfosaattiasiasta on saatu eh, päätöslausuma aikaan parlamentissa, joka esittää seitsemän vuoden kieltoa. Nyt sitten vaikuttaa taas siltä, että talouskysymykset menevät kansanterveydellisten aspektien ohi te vastaatte terveyteen liittyvistä asioista ja siksi en voi ymmärtää, kuinka voitte sitoutua tämän tyyppisen kantaan. Päätöslauselmahan eh, hyväksyttiin tietysti eh, vastaääniäkin eh, esitettiin. Ja toisaalta who tutkimukset ja muut tutkimukset nostettiin esiin, mutta on muistettava se, että tieteellisten tutkimusten tulokset poikkeavat kovastikin paljon toisistaan. Ja jos asiassa edetään varovaisesti, niin katsoisin, että silloin ollaan äh, ainakin turvallisella puolella. Eli että ei saateta markkinoille liiallisessa määrin tätä ainetta. Ja sitten kun tarkastellaan äh, myrkyllisyyttä, mitä glyfosaatteihin tulee, toksisuutta, olisin muistuttanut siitä, että tässä yhteydessä kannattaa puhua myös toisen aineen eh, toksisuudesta ja kysyisin, miten komissio tämän asian aikoo huomioida. Kuinka voi olla mahdollista, että komissio on näinkin pitkään, pitkää ajanjaksoa esittänyt 31 Alankomaat eh, eh, ja monet muutkin hallitukset ovat kieltäneet tämän tyyppisen torjunta-aineen käytön. Sitten vielä lyhyesti kommentoisin että sikavirusasia On tärkeää taistella voimakkaasti sitä vastaan ja Brasiliasta on kuultu, että eh, nyt määrät ovat vähenemään päin. Toivottavasti vastaatte näihin kysymyksiin. Kiitos. Kiitokset herra Omeri. Seuraavana olkaa hyvä. Euh, Arvoisa komission jäsen, minäkin haluaisin kysyä teiltä glyfosaatista. Vastauksessani totesitte, että olette valmis ryhtymään kaikkiin mahdollisuuksiin toimenpiteisiin, eh, jotta löydettäisiin kompromissi. Ja tämä on mielestäni järkevä kanta, mutta haluan kuitenkin sanoa teille, että ainoa järkevä päätös on kunnioittaa Euroopan parlamentin kantaa. Ja täytyy myöskin tässä eh, eurooppalaista demokratiaa kunnioittaa. Ja että teette työtä Euroopan kansalaisten näköpiirissä, joten ainoa hyvä päätös on, on sellainen, että emme voi hyväksyä glyfosaattia näiden riippumattomien tutkimusten pohjalta. Ja sitten minulla on myöskin kysymys teille liittyen TTIP. Haluaisin tietää, onko tämä ulottuvuus otettu huomioon maataloustuotteissa, kun ajatellaan yhdysvaltaisia maataloustuotteita, niissä on erittäin paljon, siis hälyttävän paljon glyfosaattia. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, mikäli saan sen esittää, liittyy terapian saatavuuteen. Tämä liittyy tiettyihin Euroopan unionin ma- maihin, Esimerkiksi tällaisen terapian saaminen Romaniassa, Bulgariassa on hankalaa ajatellen esimerkiksi hintaa, ja näitä ei usein ole myöskään saatavilla, ei esimerkiksi apteekissa tai sairaaloissa. Haluaisin tietää, onko teillä tietoja tästä ja mitkä ovat esteet tälle? Sure, Mr. Ehm, Kiitos ja seuraava puhuja. Kiitoksia herra puheenjohtaja herra komissaari, glyfosaatti päätöslauselmaa pidätte hyvänä ja sanoitte, että olette oikein iloinen siitä. No se tietenkin on meille tyydytys, mutta mitä sillä voi saada aikaan? Mutta sanoitte, että jäsenvaltiot ja komissio eivät oikeastaan vielä neuvottelu. Meillä on selkeät neljä kriteeriä pöydällä. Eli ei ammattimainen käyttö tai leikkipuistoissa, puistoissa, jos muunlaisia torjuntavaihtoehtoja on käytössä, niin silloin glyfosaatia ei tulisi käyttää eikä myöskään sadonkorjuun alla. Eli nämä kriteerit ovat pöydällä. Ja kuten sanottu, me olemme nähneet lehdistöstä väitteitä, että käytettäisiin jopa 15 vuoden siirtymäaikaa. Mutta arvoisa komission jäsen, jos olette iloisia päätöslauselmasta, niin ettekö voisi sanoa, että parin kolmen vuo, kuukauden tai jopa viikon sisällä tulette tekemään kaikkeen, että kaikki nämä neljä kriteeriä, jotka parlamentti hyväksyi, että näitä ehdotettaisiin myöskin toukokuun 18. ja 19. päivä jäsenvaltioille, jotta parlamentin kanta näkyy selkeästi myöskin jäsenvaltioiden tekemässä neuvoston tason päätöksessä. Kiitokset. Ja sitten eh, Rova Eili, olkaa hyvä. Kiitos. Hyvä komission jäsen kertoisin hieman Etelä-Tironen alueen tilanteesta tällä alueella on ihmisiä. Äh, tapasin heitä juuri eilen ja he istun täällä keskellä. Ja he pyysivät meitä kiinnittämään huomiota siihen, että tässä kauniissa äh, Mallesin laaksossa 92 prosenttia maataloudesta on varsin perinteistä ja torjunta-aineiden käyttö ylittää jopa kahdeksankertaisesti Italian keskiarvon, eli niitä käytetään varsin paljon. Ja meille kerrottiin siitä, eh, että näitä torjunta-aineita käytetään ehm, eh, siten, että eh, sellaisillekin alueille torjuntaita joutuu, joihin niitä ei ole tarkoitettu, esimerkiksi leikkipaikkoihin, kouluihin, pyöräilyreiteille ja niin edelleen. Ja kun näitä aineita käytetään, itse nämä käyttäjät kyllä käyttävät suojavarusteita eh, ruiskutusten yhteydessä. Ja tämä sama kunta viime vuonna järjesti kansanäänestyksen ja eh, tuolloin 65 prosenttia äänestäjistä eh, olivat sitä mieltä, että torjuntainen käyttö tulisi Valessin kunnan alueella kieltää kokonaan. Ja nyt ongelmana on se, että ihmisten asukkaiden ääntä ei oikein ole kuultu, vaikka enemmistö olisi näiden aineiden kieltämisen kannalla. Näyttää siltä, että edelleenkin jatketaan tätä mallia, vanhaa mallia. Ja kysyisin, mitä komissio aikoo tehdä, kuinka se aikoo ja aikooko se millään tavalla suojella eh, näitä ihmisiä, jotka elävät näillä alueilla, joilla edelleenkin varsin paljon käytetään torjunta-aineita. Kiitoksia sitten Kodin, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, haluaisin tiedä, kun ajatellaan geeniteknologiaa ja sen juridisia puolia, niin mikä on vastauksenne, koska tätä teknologiaa pidettiin erittäin tärkeänä ja tässä on erittäin paljon ja kun ajatellaan maataloutta, ympäristöä ja terveyttä, mutta tähän liittyy eettisiä ja terveyteen liittyviä kysymyksiä. Kun ajatellaan juridisessa mielessä, tässä pyritään löytämään rajat käytölle, varsinkin ihmissikiön väärinkäytölle. Joten eh, miten voitaisiin säännellä tämän uuden tekniikan käyttö ja saataisiin aikaiseksi eh, moratorio tälle, koska tämä on erittäin eh, kiistanalainen kysymys edelleen jäsenvaltioiden kanssa. Thank you very much. Kiitos. Ja Gardini eh, saa seuraavan puheenvuoron, mutta hänen äänensä on, hänellä ei ole ääntä tänään, niin puhun hänen puolestaan tässä. Eurooppa on varsin epätasa-arvoinen. 86 prosenttia sairaaloista Euroopassa eh, on tilanteessa, että niillä ei ole käytössä eh, riittäviä lääkeaineita tai esimerkiksi kemoterapian tarvittavia hoitovälineitä tarvittaisiin jonkinlainen eurooppalainen tilannearviointimenettely. Eli eurooppalaisella tasolla näin vältyttäisiin eh, resurssikäytön päällekkäisyydeltä ja eh, lääkäreiltä saatiinkin myönteistä palautetta tämän tyyppiseen pilottihankkeeseen liittyen. RASI-keskuksen eh, eh, johtaja totesi, että tällä tavalla mahdollistaa myöskin mahdollisimman nopea innovatiivisen lääkkeiden kehittely Euroopassa. Ja kysyisimme nyt komissiolta, olisiko tällainen eh, eurooppalainen terveysarviointimenettely mahdollinen ja ajankohtainen. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro, Rova olkaa hyvä. Domnule președinte, domnule comisar, luna trecută Comisia ne-a prezentat... Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Arvoisa komissaari, viime kuussa esititte transrasvoihin liittyvän tekstin. Se oli hyvä raja-arvojen käyttöönoton suhteen, mutta lainsäädäntöehdotusta ei vielä näy. Tämä on aika pitkä prosessi, tiedän sen, mutta kysyisinkin, että onko tiedossa, että milloin aiheeseen liittyvä ehdotus komission puolelta olisi odotettavissa? Kiitoksia. Match now Mr. Dorman. Tack. I eh, mars eh, eh, sista Kiitoksia. Viime vuoden maaliskuussa komission jäsen otti kantaa tupakkadirektiiviin, ja hän totesi, että direktiivin täytäntöönpano on yksi komission prioriteeteista. Halutaan varmistaa, että jäsenvaltiot transponoivat direktiivin riittävän ajoissa. Nyt meillä on enää kuukausi jäljellä ja nyt vaikuttaa siltä, että tämän tavoitteen saavuttaminen on vaikea. 8. huhtikuuta 2016 komissio vastasi meille. Vain 5 28 jäsenvaltiosta on kahden vuoden jälkeen vihdoin päättänyt virallisen prosessin. No, kyllä tiedän, että suhta, ne suhtautuvat tupakkateollisuuteen kriittisesti. Meille tupakkateollisuus on kuitenkin tärkeää Tanskassa ja siihen liittyy myöskin paljon työpaikkoja myös epäsuorasti. On yrityksiä, jotka työllistävät esimerkiksi 140 ihmistä. Ja entäs sitten piippu tupakka. Miltä tilanne näyttää äh, terveysvaroitusten kohdalta tässä suhteessa? Se artikla 11 tässä on täytynyt ottaa huomioon kaksi skenaariota. Kyse on sitä, että tässä on äh, epävarmuutta, täytyy ottaa käyttöön uusia logistisia järjestelyjä ja tässä nyt täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Miten komissio aikoo hoitaa niin, että yritykset täyttävät velvoitteensa? Eikö tässä ole nyt tapahtunut virheitä? Onko niin, että yritykset joutuvat kantamaan lisäkustannuksia? Onko tämä vastuullista vai onko tässä ehkä jotakin poikkeusjärjestelyä? Kiitos. Herra Eikko, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä. Komissaari Andrekatis, ensinnäkin kiitokset tästä eh, vuoropuhelusta. esitän epäilyksiä komission uusimpiin ehdotuksiin. Ensinnäkin elohopea ehdotus juuri ennen kuin Melmatasopimus eh, allekirjoitetaan ja toisaalta sitten myöskin eh, ekologiset eh, lannoiteaineet Tämähän on teollinen eh, menettely, joka saattaa johtaa elohopea myös luontoon. Varsinkin fosfaattipohjaiset lannoitteet saattavat sieltä myös nikkeliä, eh, arseenia, kadmiumia ja myöskin elohopeaa. Ja uusi asetus esittääkin raskasmetalleille eh, raja-arvot, jotta maaperän saastuminen ja ravintoketjun saastuminen estetään. Kadmiumin osalta sitten poistetaan kadmiumin raja-arvot kolmen vuoden kuvuttua. Mikä on tilanne elohopea? hopean osalta. Mehän tässä pyrimme ratifioimaan sopimuksen ja vähentämään näin elohopia vaikutuksia ympäristöön, mutta toisaalta hyväksymme sen, että fosfaattipohjaiset lannoitteet ovat käytössä EU-ssa. Yli 90 prosenttiahan näistä tuodaan ja 100 milliä per kilo on hyväksytty raja-arvo elohopean osalta tuolloin. Eli miksi nyt tällä tavalla ikään kuin kahdella mitalla komissio mittailee? Kiitos. Tällä. Kiitokset. Sitten Petri, olkaa hyvä. Vai lepa, gospod eh, Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, keskustelu glyfosaatista on osoittanut, että jotkut ovat sitä mieltä, että vaihtoehtoja ei ole olemassa. Vaihtoehtoja ei ollut, kun elimme epädemokraattisia aikoja, mutta nyt on. Joten mitä komissio aikoo tehdä terveellisten vaihtoehtojen tekemisen puolesta, jottemme väkisin joutuisi toimimaan kemian teollisuuden sanelun mukaisesti? Ja mitä tulee elintarvikkeisiin, niin olen tyytyväinen ponnisteluihin, mutta transrasvoja tulee vielä jatkossakin löytymään lautaseltamme. Miten, miltä aikataulu näyttää, milloin ehdotus tulee olemaan pöydällä? Ja lopuksi kysyisin seuraavaa. Komissiohan on laatinut eurooppalaisen sosiaalioikeuksien pilarin. Kansanterveys tai terveydenhuollolla on keskeinen rooli. Mikä on teidän roolinne tässä ehdotuksessa? Tarkoittaako tämä sitä, että terveydenhuolto politiikkaa kehitettäisiin myöskin ohjausjakson yhteydessä. Viime viikolla järjestettiin konferenssi ihosyöpään liittyen ja siellä todettiin, että Euroopan pitäisi olla ponnekkaasti mukana. Ja kysyisinkin, että missä vaiheessa direktiivivalmistelutyöt ovat? Sitten antibioottiresistenssiin liittyen pohdimme, mitä vaihtoehtoja voisi olla tarjolla. Vaihtoehtoisia menetelmiä kaivattaisiin. Eli kannattaa etsiä sellaisia ratkaisuja, jotka parantavat ihmisten terveyttä ja myöskin eläinten terveyttä. Voisitteko vastata näihin kysymyksiin? Kiitoksia. Miss Kadenbach. Ja sitten Rova Kadenbach, olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia herra Peetelille ja minä emme keskustelleet etukäteen, mutta nämä kysymykseni ovat hyvin samankaltaisia kuin hänen. Tärkeä asia äh, viime vuosina teillä on ollut ennaltaehkäisy ja investoinnit terveyteen. Ja myöskin artikla 168 Euroopan unionin työskentelyssä todetaan, että terveys on kaikissa Euroopan poliitikoissa otettava huomioon. Jos nyt tarkastelen tätä politiikka Euroopan tasolla ja tiedän, että teette päätökset kollegiossa, niin näistä terveyspolitiikoista ei näy siellä jälkeäkään. Siellä ei näy mitään ennaltaehkäisyvaatimusta. Ja tästä syystä uskon, että on tärkeää, jos seuraamme tätä vaatimusta, että terveys ja terveysinvestointikysymykset ja aiheet, kuten terveystieto, ovat myöskin mukana Euroopan ohjausjärjestelmässä, koska muutoin se, mitä me teemme, me puhumme lainsäädännöstä, vaadimme parempaa lainsäädäntöä, mutta huomaamme, että se toimii ja täytäntöön pannaan erittäin hitaasti ja huonosti, kun nyt esimerkiksi puhutaan tupakkatuotedirektiivistä, kaikki lähestymistavat pitkittyvät eri arvioiden kautta, joten minulla on sellainen vaikutelma, että se, että nyt pyritään estämään krooniset sairaudet, niin te kyllä tähän pyritte ja myöskin pääosasto sitä tukee, mutta itse komissiossa ja Euroopan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa terveys ei ole kovinkaan korkealla esityslistalla. Kiitos. Thank you, Miss uh, Kiitokset ja sitten Roos Jerpert. Herra puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Haluaisin ottaa esille asian, jota ei ole vielä käsitelty laisinkaan, eli elintar- eläinten hyvinvointi. Arvoisa komission jäsen, viittasitte asiaan kylläkin puhuttaessa äh, sikataloudesta ja me olemme keskustelleet maataloussektorin kriisistä muun muassa maitoalalla. Alankomaissa vaatimukset ovat aika lailla kovat, mutta näitä menoja ei saa koskaan katettua myyntituloilla. Mutta loppujen lopuksi maanviljelijät ovat vastuussa tuotannosta ja meidän pitää pohtia myöskin tuottajien hyvinvointia. Tällä hetkellä tilanne on muun muassa maitosektorilla erittäin huono. Jos katson Brasilian Venäjän suuntaan ja mitä TTIPissä vaaditaan, miten aiotte varmistaa, että maatilat pysyvät hengisiä, kuten eilen sanottiin, niin monikansalliset yritykset nielevät pienet, näillä isoilla tiloilla on tuhansia eläimiä, ja sitähän me emme Euroopassa kaipaa, joten mihin rajaa vedetään, jotta tilanne pysyy hallinnassa? Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten ST-ryhmän Kapitso on ensimmäisenä. Kiitos. Kiitos ensinnäkin lääkkeiden käyttömahdollisuus terveysministerit eh, kokouksen tarkastelivat tätä asiaa ja tuolloin saatiin aikaan varsin hyvä asiakirja lähtökohdaksi. Lääketeollisuus nostettiin esiin ja tämän lisäksi todettiin, että tarvittaisiin uudenlainen tasapaino tähän asiaan. Tämän lisäksi todettiin, että tämänhetkinen tilanne ei ole, tai sitä ei voida pitää kestävää pohjaisena. Eli ei ole onnistuttu. Eh, tämäkin tuotiin esiin ja toisaalta on ymmärrettävä eh, hinnoittelun ja kustannusten merkitys ja toisaalta pidettävä huoli siitä, että patenttimenettelyjä ei väärinkäytetä, kun esimerkiksi eh, tietoisesti pyritään hidastamaan tiettyjen lääkkeiden markkinoille saattamista. Eli on erittäin tärkeää, että hoito mahdollistuu ja on erittäin tärkeää, että myöskin jäsenmaissa puututaan näihin kysymyksiin. Ja on tärkeää mennä pidemmälle kuin mitä asiakirjassa esitetään. On erittäin tärkeää keskustella tästä aiheesta. Ja hinta, menettelyt, ja hintojen määrittely jäsenmaissa. On erittäin tärkeää, että näissä kysymyksissä Euroopan unionin rooli säilyy vahvana. Kiitoksia sitten herra Polotis, olkaa hyvä. Signor Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Lailla enemmistöllä on parlamentissa poistettu vuoden 2006 asetuksen artikla 4 poistamista jo usean otteeseen eh, eri valiokunnissa on todettu, että ei ole perusteita, tieteellisiä perusteita sille, että voidaan katsoa, että tällä on vaikutusta, negatiivista vaikutusta eh, elintarvikkeisiin ja on mahdollista saada negatiivista tietoa ja tällä saattaa olla vaikutusta, negatiivista vaikutusta myöskin korkeaa laatuisille tuotteille. On erittäin tärkeää tiedottaa hyvin kuluttajaa mutta ei saa kuitenkaan johtaa kuluttajaa harhaan, vaan on tärkeää, että huomioidaan mm, tämänkin ravintoaineen merkitys. mitä aikoo nyt parlamentti tai mitä aiotaan tässä asiassa tehdä ja mikä on aikataulusuunnitelma? Kiitos ja sitten Rouva Spiljor, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia myöskin teille komission jäsen, että vastaatte näihin lukuisiin kysymyksiin. Me tänään. Palaan vielä glyfosaattiin. Sanoitte itse, että yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tässä täytyy edetä ja pitäisi löytää ratkaisu. Ja että tässä puhutaan kymmenen vuoden lupamenettelystä. Haluaisin nyt konkreettisen vahvistuksen tai kiistämisen tälle. Ja tässä on kolme asiaa, jotka aina otetaan minunkin jäsenvaltiossani Saksassa esille, jossa täytyy olla hyvin varovainen glyfosaatin käytössä tai sen voisi kieltää välittömästä, eli juuri ennen sadonkorjuuta. Sitten eh, se, että eh, sitä käyttää ei-asiantunteva mm, henkilöstö. Tämä on suuri ongelma, koska jos yli 40 tonnia jo yksin Saksassa eh, on käytössä epäpätevien kanssa ja sitten lisäaineiden käyttö tamivaviini, tämä on se aine, josta Saksassa puhutaan, mutta onko sekin tarkoitus sitten kieltää? Senhän voisi tehdä siinä samalla ja tästä syystä kysynkin teiltä siitä. Miss Portson. Robert. Poštovani gospodine povjereniče, kao što i sami znate... Herra puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, kuten tiedätte, Bakterosis on EU-ssa melko vaarallinen tekijä. Meillä oli viime vuonna 215 000 tuota tapausta ja vuoden 2014 osalta tilanne oli vielä huolestuttavampi ja siksi kysyisinkin teiltä, että aiotteko muuttaa hoi, hoitokeinoja kananlihan käsittelyn osalta? Aikooko komissio antaa luvan lihan käsittelytoimenpiteille. Kiitos. Doffeli Saran, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Alkuperämerkinnät, ähm, kun tarkastellaan merituotteita ja myöskin jalostettuja tuotteita. Äh, Ranska on nostanut tämän asian esille ja on myöskin esitetty kaksi päätöslauselmaa siitä, äh, että tehtäisiin merkinnöistä pakollisia ja nyt pitäisin tärkeänä sitä, että komissio puuttuisi tähän asiaan, jotta todellakin koko ketjun vaihe hoituu avoimesti. Ja missään vaiheessa se ei unohdu. Kiitos. Tack för det. Och øh, tack herr kommissär. Paljon kiitoksia ja kiitokset komission jäsenelle. Niin, Kyse on transrasvojen, teollisesti tuotettujen transrasvojen kieltämisestä. Tässä nyt halutaan odottaa eh, ensi vuoteen ja siihen on nyt sitten vielä pitkä aika. Monet kollegat eh, mainitsivat myöskin glyfosaatin. Ymmärrän tämän hyvin. Tähän liittyy hyvin perustavanlaatuinen keskustelu myöskin EFSassa ja myöskin siinä mielessä, miten siellä hoidetaan riskihallinnointi. No tätä nyt ei voida mitenkään verrata kuitenkaan WHOn tuloksiin. Eikö tässä pitäisi laajentaa EFSAn tietoja, eli se, että tarkistettaisi ainoastaan aktiivista ainetta, vaan myöskin ottaisiin riskinarviointi. EFSA tarvitsee enemmän resursseja. Onko komissio tätä pohtinut, että se myöntäisi EFSAlle lisää resursseja, että se voi toimia paremmin? Ja nyt sitten eh, komissaari voi vastata. Aikaa ei ole kovinkaan paljon. Voisi olla hyvä, jos eh, tiivistäisitte vastauksenne mahdollisimman lyhyen. Olkaa hyvä. Kiitos mielenkiintoisista kysymyksistä. On oikein hyvä, jos tässä nyt esitän tiiviissä muodossa vastauksen, niin sitten vien asiat eteenpäin tiimillemme ja sitten saatte yksityiskohtaisempia vastauksia myöhemmin. Mutta nyt jonkinlainen yhteenvedonomainen vastaus. Glyfosaatti asia ja kaikki siihen liittyvät kysymykset ensin. komissio aikoo näitä kysymyksiä tarkastella yhdessä jäsenmaiden kanssa. Olen mukana tällaisessa käsittelyssä ja omalta osaltani haluan sanoa seuraavaa. Euroopan parlamentin päätöslauselma on hyvä ja tasapainoinen ja todellakin sen mekin huomioimme. Mutta on tärkeää, että kuullaan kaikkia toimijoita ja kaikkia 28 jäsenmaata eri osastoja ja myöskin kollegiossa asiaa tarkastellaan ja sitten tehdään päätös siitä, miten tästä eteenpäin. Eli haluamme kuulla e, todellakin eri toimijoiden e, näkemykset asiaan. Totta kai näin teemme. Eli e, no, halutaanko vahvempaa sääntelyä Eh, ja kansanterveyteen liittyvät kysymykset ja ympäristöaspektit ja turvallisuusaspektit pitää pitää mielessä. Kaikki ovat tästä varmasti samaa mieltä. Mutta on erittäin tärkeää, että eh, säännös todellakin, tai säädös tulee olemaan sellainen kuin sen on syytä olla. EFSA on tehnyt kovasti töitä, tehnyt kahdet arvioinnit ja me vielä kertaalleen olemme sen puoleen kääntyneet. Tässä nyt ei ole kyse mistään eh, konfliktista eri tahojen välillä. Eh, on erillinen yksikkönsä ja Tätä voi verrata tilanteeseen, jossa eh, todettiin, että punainen liha on karsinogeenista, mutta tärkeää on, että riskiarviointi hoidetaan siellä, missä tulee hoitaa. EFSA on näistä kysymyksistä vastaava taho. Ja EFSA tarvitsee lisää resursseja, siitä olen samaa mieltä, mutta on muistettava, että Euroopan parlamentti eh, myös on mukana näitä kysymyksiä käsittelemässä, kun budjettiasioista siis keskustellaan. Hyvä tietysti olisi, eh, jos saataisiin eh, kunnollinen eh, budjetti, resurssimenettely hoidettua eikä olisi huomioitava teollisuuden näkemyksiä, mutta tämä nyt on sellainen asia, jossa komissio yksin ei voi päättää valitettavasti. Ja tärkeää on, että arvioiva taho on riippumaton, mutta toisaalta on ymmärrettävä myöskin se, että EFSAlla tulee voida olla mahdollisuuksia toimia täysin avoimesti ja niiden oikeudellisten päätösten puitteissa, jotka täälläkin on hyväksytty. Jos jäsenmaat eivät luvan uudistamista tue, niin jäsenmailla on oikeus kieltää tämän tyyppiset tuotteet, jotka sisältävät glyfosaattia. Italia, eh, Saksa eh, ja Tsekki ovat näitä kysymyksiä esiin nostaneet, mutta on muistettava, että on myöskin jäsenmaiden eh, käsissä arvioida tilanne ja sitten katsoa, kielletäänkö mm, toimitukset tietysti mitä tulee sitten käyttöön, tarvitaan koulutuskampanjoita, koulutus, koulutus ja tiedotus, ne ovat avainsanoja mutta eh, tähän eh, kuvaan tulevat mukaan kaikki asemat, kaikki toimijat, myöskin yhteiskunta kokonaisuudessaan ja eh, kansalaisjärjestöt ja mm, teollisuus myöskin. On tärkeää toimia avoimesti ja katsoa, miten parantaa tilannetta elintarviketurvallisuuden ja terveysstandardien osalta. Itse en näkisi näiden kysymysten välillä ristiriitaa. Tulvaminhan on myöskin ollut kielto eh, listalla ja varovaisia on oltu senkin suhteen. Ja tärkeää on lähteä liikkeelle välittömästi arvioimaan tilannetta. Muutoin uskottavuutemmekin eh, on vaarassa kärsiä ja tärkeää on tehdä tässä kaikessa yhteistyötä. Totta kai tulen kantamaan itse oman vastuuni asiasta, mutta selvää on, että myöskin jäsenmailla eh, on oma vastuunsa. Tuotteiden eh, käyttö, asiahan nimenomaan eh, liittyy konkreettisesti jäsenmaille. Ei ole hyvä, eh, jos eh, tässä näemme toinen toisemme vihollisina. Ei näin. Mielestäni olen täällä siksi, että olen osa teitä. Eh, ei kannata ajatella, että jonkinlainen kuilu olisi välissämme. Sitten tämä mainittu bakteeri. bakteeri taisi tässä puhuttiin Saksan tilanteesta ja luvuista ja todettiin, että on katsottava, eh, mitä standardeja käytetään, eh, miten tämä koko ketju huomioidaan, sillä luvut ovat osoittaneet, että eh, tapauksia on ollut yli 200 000 vuosittain. Ja kasvinsuojeluyksiköiden kanssa on keskusteltu siitä, miten parantaa valvontaa ja olisiko mahdollista lisätä virallista valvontalainsäädäntöä tässä yhteydessä. Neuvostossahan, kuten varmasti tiedätte, käydään varsin hankalia keskusteluja näistä kysymyksistä. ilmeisesti, jos ei ole vahvoja valvontavälineitä prosesseja valvomaan, on varsin hankala taistella näitä tartuntoja vastaan. Tarvitaan ehkä myös muita välineitä, e, e, esimerkiksi lihan liittyvien käsittelyjen e, toimien toteuttaminen. Tämä asia tulee pitää mielessä myöskin. Sitten tupakka toimen täytäntöönpano. Jos joku jäsenmaa ei pidä velvoitteistaan kiinni, niin loukkaamismenettelyyn komissiossa tullaan menemään välittömästi. Se on ihan selvä asia. Ja tämä viesti halutaan todellakin tehdä selväksi ja tässä ei tulla tekemään minkäänlaisia eh, kompromisseja, eli direktiivin täytäntöönpanon on hoiduttava. No, joillain mailla tilanne on hankala siksi, että eh, ensin on saatava lopulliset päätökset aikaan kunkin maan parlamentissa. Tsekin Romanian osalta esimerkiksi on tästä keskusteltu. Myöskin Portugalin eh, Euroopan parlamentin jäsenten kanssa olen keskustellut, keskustellut siitä, kuinka olisi mahdollista nämä toimet toteuttaa ja täytäntöön panna eh, tehokkaammin jotta todellakin eh, direktiivi täysimääräisesti täytäntöön pannaan. Tulen olemaan aktiivinen tässä kysymyksessä, koska tiedän ihan henkilökohtaisestikin, minkälaisia tupakan haitat voivat olla. eläinlääkkeet sitten tärkeä asia sekin. Pyydän jäsenmätä kiinnittämään huomiota näihin tilanteisiin. Ja ylipäätään eh, käytävän keskustelun neuvostotasolla, ministeritasolla tullaan käymään keskustelua ja on erittäin tärkeää todellakin saada päätös aikaan mahdollisimman nopeasti tässä asiassa. Ja pyrin todellakin rohkaisemaan jäsenmaita olemaan samalla linjalla Euroopan parlamentin kanssa ja nopeasti etenemään tässä asiassa. Ja innovatiiviset lääkkeet ja mahdollisuudet eh, helpottaa hoitoon pääsyä? Tämä on tärkeä kysymys ja tärkeä osa myös omaa toimintaani. Nämä on yhteydessä eh, koko ajan ja pilottihanke on oikein hyvä. Eh, se on käynnistetty ja nyt sitten seuraamme tilannetta ja sitä, minkälaisia tuloksia se mukanaan tuo esimerkiksi puolen vuoden kuluessa. Ja mielellään rohkaisemme kaikkia jäsenmaita eh, ottamaan tämä asian esille. Sitten Health Technology Assessment-kysymys, se on myöskin erittäin tärkeä asia. Vuonna 2017 mahdollisesti esitämme oikeudellisen lainsäädäntöehdotuksen kollegiolle tähän liittyen ja sitten myöskin Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tässä vaiheessa tilanne on sellainen, että tilannetta arvioidaan, ohjelma arvioidaan ja katsotaan, eh, miten kannattaa edetä, kun mielessä pidetään todellakin se seikka, että lopputuloksia halutaan voida esitellä vuoden 2017 kuluessa. Vaikutusten eh, arviointimenettelyä ollaan tässä suunnittelemassa. Sitten eläinterveyteen liittyvät seikat. Ja tilanne viljelijöihin päin. meeri- ja maitoala on erittäin hankalassa tilanteessa, se on totta. Olemme olleet yhteydessä eh, Venäjän ja tämä eh, kauppasaarto siellä. Siinä on vaikuttanut monia tekijöitä mutta eläinten hyvinvointistandardeja on täytäntöönpantava vaihe vaiheelta. Ja tietysti ohjeita, suuntaviivoja tarvitaan, erilaisia eh, keskustelufoorumeita ja on myöskin huomioitava eh, tilanteen monimutkaisuus. Eri maiden tilanteethan poikkeavat toisistaan. Jotkut ovat jo edenneet varsin pitkälle ja joidenkin maiden on vielä tehtävä varsin paljon tässä asiassa. Tarvitaan siis tasapainoinen suhtautuminen ja eläinten hyvinvointifoorumi voisi olla hyvä väline hyvien käytänteiden vaihtamista varten, ja näin voitaisiin myöskin rohkaista toimijoita menemään oikeaan suuntaan. Mutta oikeudellisesti tarkastellen olemme valmiit etenemään tässä asiassa ja täyttämään velvoitteemme ensi vuoden loppuun mennessä. Ja ilman muuta tällöin pidämme mielessä ne tilanteet, e, joita e, ne hankalat markkinatilanteet, joissa nyt mennään. Kysymys sopimuksesta Ei. Sitten tästä elohopea kysymyksestä. En voi vastata suoraan tähän kysymykseen, koska en ollut valmistautunut tähän asiaan, mutta tulen palaamaan asiaan myöhemmin lähemmin. Ja jos tämä on lannoiteongelma, niin koska ja komissaari Vellan toimintalaan tämä varmasti myöskin liittyy, mutta tulen selvittämään tätä kysymystä vielä lähemmin. Ja sitten eh, pitkälle edenneet terapiamuodot, eh, solujen ja kudosten käyttö. 21.4. Eh, on hyväksytty raportti lainsäädännöstä liittyen solujen ja kudosten käyttöön yhteydessä veren Ja tähän liittyy kysymys siitä, onko lähestymistapamme eh, oikea, kun halutaan tällaisia uusia terapiamuotoja kehitellä. Tässä on erilaisia kansallisia lähestymistapoja myöskin sen suhteen, mitä, eh, miten hyvittää eh, luovuttaa, tai minkälaista hyvitystä mahdollisille luovuttajille voidaan antaa ja tehdä. Tässä vaiheessa en voi lähempää vastausta vielä tähän kysymykseen antaa kuitenkaan. Eh, esimerkiksi, olisiko direktiivi eh, tässä eh, sopiva tapa mm, toimia. Komissio tulee tarkastelemaan tätä kysymystä ja esittämään sitten myöhemmässä vaiheessa tänä vuonna vielä lähempää tietoa mahdollisista oikeudellisista puitteista. asia tämä asia on sen käsittely on vielä kesken. Konsultaatiovaihe on saatu juuri päätökseen. Ja koska kello on aika paljon, ehdottaisin, että esitän yksityiskohtaisemmat vastaukset myöhemmin. Ja Totta kai on mahdollista järjestää myöskin lisätapaamisia, henkilökohtaisiakin tapaamisia, jolloin voimme rauhassa keskustella näistä kysymyksistä. Kiitokset eh, siitä, että pääsitte tänne. Ja näin voimme päättää tämän asian tarkastelun. Ja sitten vauhdilla seuraavaan kohtaan. merellä tapahtuvan öljyn ja kaasun paraustoimintaan liittyvä vastuukorvaukset taloudelliset turvajärjestelyt. Valmistelija on herra Andrew Lakis ja annan hänelle saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Can I ask to colleagues? Pyytäisin kollegoja olemaan hiljaa, koska meidän täytyy nyt jatkaa työtämme. Olkaa hyvä. Eh, Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν περίπου έξι χρόνια, στις 20 Απριλίου του 2010... Arvoisat kollegat, noin kuusi vuotta sitten vuonna 2010 Deepwater Horizon räjähti Meksikon lahdella. Tämä onnettomuus oli suurin ja kaikkein kallein maailmassa ja myöskin johti siihen, että Euroopan unioni ryhtyi tiettyihin toimenpiteisiin. Komissio ehdotti direktiiviä, ennen uutta ehdotusta. No, tilanne... No, puhuja puhuu nopeasti ja kaikkea on mahdotonta tulkata. No, tilanne ei ole tällä hetkellä selkeä. Ja nyt on todellakin niin, että nämä, näitä toimenpiteitä ei sovelleta ja tilanne on myöskin aivan erilainen kuin muissa meren osissa. Ja tästä syystä haluaisin, että oikeudelliset puitteet sope- sopeutettaisiin mahdollisimman nopeasti. Tässä on kyse varovaisuusperiaatteesta ja eri, eri vastuualueet täytyy löytää, koska näin ihmiset olisivat vastuussa asioista enemmän. Ja tästä syystä toivoisin, että direktiivi täytäntöön pantaisiin nimenomaan ympäristöonnettomuuksien osalta, koska emme saa unohtaa, että tällainen katastrofihan koskettaa aina useampaa jäsenvaltioita, eikä näin ollen voi puhua valtiosta. Totta kai valtio on tärkeä, mutta täysin riippumatta siitä, missä onnettomuus on tapahtunut, niin myöskin muut valtiot joutuvat kärsimään. Ja tästä syystä myöskin Euroopan tasolla vastuualueita täytyy muotoilla uudestaan niin, että tässä myöskin kaikki voivat saada oikeutta. No kun ajatellaan näitä onnettomuuksia, niin niillä on tietysti hirvittäviä vaikutuksia esimerkiksi matkailuun ja kalastukseen, joten tässä haluaisin myöskin pyytää, että komissio tutkii Norjan toiminnan. Kyse on nimenomaan taloudellisesta turvallisuudesta, mitä tulee näihin toimenpiteisiin talouspuolella ja mitä, mitä sitten eri eh, valtion elimet ja vastuulliset joutuvat tekemään. Tässä täytyy antaa mahdollisia eh, saada parasta mahdollista eh, ratkaisua edistettyä onnettomuustapauksessa. Se tapa, miten eri määristä päätetään, täytyy soveltaa Euroopan unionin lainsäädäntöä. Me toivomme, että tässä esimerkiksi antaa eurooppalaista, eurooppalaisia öljyesiintymiä, ryhdyttäisiin toimenpiteisiin, jotta turvallisuus voitaisiin taata. Kuitenkaan ei voida jättää huomiota, että näillä on myöskin kielteisiä vaikutuksia esimerkiksi arkoihin alueisiin, kuten matkailuun ja kalastukseen. Odotan innolla kysymyksiä. Two. Oikein paljon kiitoksia ja kollega Patricello EPVn puolesta, puolelta on pyytänyt minua esittelemään hänen ajatuksensa. Niin, mitä vastuuseen tulee ja taloudellisiin turvajärjestelyihin silloin, kun kyse on merellä tapahtuvasta toiminnasta. Viime vuosien aikana tämä on aiheuttanut melkoista keskustelua alue- ja paikallistasolla – 78 prosenttia Eurooppaan tulevasta kaasusta on peräisin offshore-toiminnasta Välimeren alueelta, Atlantilta ja muualta. Sillä on keskeinen merkitys energiahuollon takaamisessa. On olemassa 1300 erilaista laitteistoja, olemmekin tyytyväisiä tästä ehdotuksesta, jotta päästäisiin johdonmukaisemmalle tielle ja että offshore-toimintaan liittyvät ongelmat vähenisivät. Kyse on siitä, että määräykset olisivat yhdenmukaisempia energiavarmuuden ja ekologisen toiminnan takaamiseksi. Riskien pienentämiseksi on tehty jo jonkin verran toimia. Kyse on vastuu, vahinkovastuusta ja vastavuoroisista takeista, mutta tämä ei yksinään riitä. Nyt on kyse siitä, että olemassa olevat puutteet poistetaan. Kun katsotaan direktiivitekstiä meren turvallisuuden vaalimiseksi ei ole pantu sataprosenttisesti täytäntöön jäsenvaltiotasolla, eikä itsessään vielä riitä kaikkien keinojen käyttämiseksi. Kyse on nyt siitä, että ympäristöä suojeltaisiin voimakkaammin, ja se on tärkeää juuri alan kilpailukyvyn vaalimiseksi. Puhuin tässä juuri kollega Patricelon puolesta, Olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle hänen tekemästään työstä tämän lausunnon laatimiseksi. Mehän olemme nähneet, että öljynporauslautta Äh, Deepwater Horizon aiheutti suuren ympäristökatastrofin ja nyt pyrimme samanaikaiseksi puitteet turvallisuuden parantamiseksi, offshore-turvallisuuden parantamiseksi merellä. Meillä on edelleen vuoden 2013 direktiivi äh, kautta 3 kautta 30 EU. Kyse on äh, ympäristövaikutusten arvioinnista ja vaikutusten arvioinnista yleensä. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa ja siitä, että nyt on todellakin tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin. Tämähän se, että tarvitaan ympäristövaikutusten arviointia, jotta voidaan katsoa, mitkä riskit ovat ja että voidaan myöskin aikaan saada tiettyjä vastuu- ja korvausvastuusääntöjä. Tässä komission raportissa on tarkoitus tarkastella, millaisia mahdollisuuksia on olemassa ympäristövastuun osalta, jotta voitaisiin estää vakavia ympäristöonnettomuuksia Tämän lisäksi haluaisin tässä myöskin ilmaista huolenaiheeni liittyen komission kantaan, että nyt on, mikä on ongelma-asia, mikäli tämä direktiivi täytäntöön pannaan, koska sitten pitäisi myöskin katsoa, että suuret rikkeet, että niihin, liittyvät, että niihin liittyy seuraamuksia tämä saattaa johtaa siihen, että, että eri toimenpiteiden tehokkuus kärsii tämä Tämä, tähän liittyy myöskin suuria ympäristökustannuksia. Totta kai on hyvä, että on lainsäädäntöpuitteisto olemassa, mutta ehkäpä nyt olisi hyvä myöskin edetä avoimemmin, jotta direktiivin oikeanlainen täytäntöönpano näillä aloilla voitaisiin taata ja katsoa täysin tarkasti, missä on aukkoja, missä lainsäädännössä on aukkoja tai epäselviä kysymyksiä. On tärkeää, että ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan ja jotta voidaan estää offshore-onnettomuudet, koska merialuehan on tärkeä ei ainoastaan kalastukselle, vaan myöskin matkailulle. Kyse on turvallisuudesta. Ja lopuksi haluaisin vielä todeta, ja myöskin esittelijä ja komissio mainitsivat tämän kyse, on rahoitusvakuista silloin, kun tällaisia onnettomuuksia tapahtuu ja kun niitä pyritään estämään. Tässä täytyy selkeästi ottaa vastuu ja se täytyy selkeästi todeta jäsenvaltioiden tasolla, jotta riskit voidaan kattaa. Kyse on siis ennaltaehkäisestä valvonnasta. Täytyy katsoa, miten asiat hoidetaan. Joten, hyvä puheenjohtaja, haluaisin tässä ilmaista halukkuuttani tehdä yhteistyötä esittelijän kanssa, mutta myöskin muiden varjoesittelyiden kanssa. Lafont. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä lausunnosta. Tähän tulee tarkistuksia tietysti, mutta Muutama huomio. Vuoden 2013 direktiivi määrittelee elementit eh, vakavien eh, tilanteiden osalta, mutta miten nämä sitten määritelmään kaksi artiklassa todetaan, että se on vakava silloin, jos eh, tällä on ollut huomattavia vaurioita ihmisille, eli viitataan ihmisiin. Selvä on, että näin onkin, mutta tietysti onnettomuus voi olla vakava, sillä voi olla vakavia ympäristövaikutuksia, vaikka henkilövahinko ei olisikaan syntynyt. Ja onnettomuus voi olla vakava eh, myöskin, jos se kohdistuu tietyn tyyppisiin elinympäristöihin, vaikkapa herkkiin elinympäristöihin. Ja Euroopan parlamentti on perässä yhteydessä tehnyt eh, tutkimuksiakin aiheesta ja niissä nimenomaan kiinnittänyt huomiota eh, pienehköihin onnettomuuksiin ja niiden lukumäärä on huomattava yli yhdeksän tuhatta tämän tyyppistä eh, öljynporaus- ja kaasuonnettomuutta eh, useamman vuoden kuluessa. Ne ovat siis pieniä sinällään, mutta niillä on kuitenkin vaikutusta ympäristöön ja on muistettava myöskin akkumulatiiviset vaikutukset. Esimerkiksi viime vuonna 600 000 tonnia öljyä on päässyt esimerkiksi Välimereen. Tämä on huomattava asia ja tähän ei puututa sitten vuoden 2013 direktiivissä siksi, että kyseessä ei ole yksi suuri onnettomuustilanne. Mutta ehkä kannattaisi huomioida vuoden 2004 direktiivi, jossa nimenomaan puhutaan haitasta, jota on aiheutettu ympäristölle, maaperälle tai vesistölle. Ja olisi erittäin tärkeää, että saastuttajat todellakin kantaisivat vastuun aiheuttamastaan ekologisesta haitasta ja vahingosta. On erittäin tärkeää, että meriä valvotaan sääntöjen mukaisesti ja erittäin tärkeää on todellakin toteuttaa hyvin valvontatoimet, jotta voidaan pitää huoli siitä, että tällaisia vakavia ympäristö- ja henkilövaikutuksia ei pääse syntymään. Toisaalta eh, joskus vastuu eh, siirtyy jäsenmaalta toiselle. Ja vaikka tässä sanotaankin, että on erittäin tärkeää, että meriturvadirektiivin yhteydessä huomioidaan myöskin vuoden 2008 direktiivi, joka liittyy eh, rikosoikeudellisen vastuunkantoon ympäristökysymykseen. Eli rikosoikeudelliseen vastuuseen joutuu, jos on jonkinlaista haittaa aiheuttanut. Eh, näihin tulee kiinnittää huomiota, jotta eh, kukaan ei pääse kiertämään sitä vastuuta, joka tekijälle kuuluu. Olemme valmiit tekemään hyvää yhteistyötä vielä tarkistusten tiimoilta, jotta saadaan aikaan mahdollisimman hyvä lopputulos. Kiitokset ja sitten herra Koeli komissiosta, olkaa hyvä. Thank you. My, my name is Jaakko Kiitoksia, olen Jaakko Edustan komissiota. Tekstissämme komissio arvioi lainsäädäntöä, joka on tällä hetkellä voimassa vastuukysymysten, korvausten ja taloudellisten turvajärjestelyiden osalta ja kysymyksiin, jotka liittyvät rikollisoikeuden soveltamiseen aiheessa. Tällä hetkellä ei ole mitään näyttöä siitä, että nykyinen lähestymistapa jäsenvaltiotasa olisi tehoton pantaessa täytäntöön offshore-direktiiviä. Mitä tulee korvauksiin, sehän on keskeinen kysymys. Ja niin kuin keskustelu on osoittanut, se on tärkeä asia teille. Tärkeää on löytää tasapainoinen lainsäädäntöehdotus, eli uhrit saavat riittävän korvauksen, mutta estää perusteettomien maksujen suorittamisen. Jäsenvaltioilla on eri näkemyksiä oikeasta oikeusperustasta. Kansallinen, kansalliset perinteet vaikuttavat siihen, mitkä ovat perinte- oikeutettuja vaateita ja mitkä eivät. Ja jos katsotaan offshore-turvallisuusdirektiiviä ja sen artiklaa 43, sen mukaan jäsenvaltiot ovat velvoitteita sellaisten toimenpiteiden käyttöön ottamiseksi, jotta voidaan nopeasti puuttua korvausvaatimuksiin. Tällä hetkellä komissio arvioi juuri sitä, ovatko jäsenvaltiot oikealla tavalla tätä määräystä panneet täytäntöön tai soveltaneet. Vahva oikeudellinen perusta on jo olemassa muun maassa rajat ylittävien onnettomuuksien suhteen. Tärkeää on selvittää, mitä lainsäädäntöä käytetään korvausvaatimusten osalta. Ja jos katsotaan Bryssel 1, niin sen mukaan lain, käytetään sen maan lainsäädäntöä, missä uhrit ovat esittäneet kanteensa ulkomaisten päätösten täytäntöpän osalta Rooma 2 sovelletaan, eli uhri voi päättää, käytetäänkö onnettomuuspaikalainsäädäntöä vai jotain toista. Eli hän voi valita itselleen suotuisamman ratkaisumallin. Ja mitä tulee lisensointiin, niin offshore-direktiivi puuttuu jo tähän omalta osaltaan silloin kun toimintalupa annetaan, niin toimivaltainen viranomainen huomioi myöskin sen, voiko toimia toteuttaa offshore-toimintoja. Eli toimivaltainen viranomainen tarkastelee sekä teknisiä toimintamahdollisuuksia hakijan osalta, mutta samalla varmistaen, että taloudelliset toimintaedellytykset ovat olemassa. Jäsenvaltioiden pitää arvioida tämän lisäksi, niin kuin offshore-turvallisuusdirektiivissä sanotaan, onko riittävät taloudelliset mahdollisuudet olemassa katastrofiin puuttumiseksi. Lisäksi olemme sitä mieltä, että ne jäsenvaltiot, jotka toimivat laajalti offshore-alalla ja rannikokalastusalalla, niin heihin pitäisi kiinnittää huomiota enenevässä määrin. Eli kaikkien osalta pitäisi toimia johdonmukaisesti ja katsoa, minkälainen ratkaisumalli olisi paras mahdollinen. Olen samaa mieltä sen suhteen, että Norja on näyttänyt aika lailla hyvää esimerkkiä tähän liittyen. Ja sitten ympäristörikosdirektiiviin liittyen, sehän mainittiin juuri äsken tässä keskustelussa, komissio on sitä mieltä, että komission pitää, EUn pitää ensin katsoa, miten offshore-turvallisuusdirektiivi toimii, ottaen huomioon kansalliset lainsäädäntötekijät ennen kuin lähdetään uusia aloitteita luomaan. Ja kuten direktiivissä sanotaan, niin viimeistään vuonna 2019 komissio tulee arvioimaan, minkälaisia vaikutuksia offshore turvallisuusdirektiivillä on ollut, ottaen huomioon kom- toimivaltaisten viranomaisten kommentit ja tarvittaessa direktiiviä sitten kokemusten pohjalta muutetaan tai annetaan uusia ehdotuksia. On tietenkin selvää, että samalla huomioidaan vastuukorvaukset ja taloudelliset turvajärjestelyt offshore-toiminnan osalta, jottei ongelmia pääse syntymään. Lisäksi komissio tulee keskustelemaan jäsenvaltioiden kanssa vastuusta korvauksista taloudellisista turvajärjestelyistä sekä rikosoikeudellisista sanktioista. Offshore Authorities-ryhmän sisällä nämä keskustelut tullaan käymään. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten loppuhuomiot voi esittää esittelijä, olkaa hyvä. Kiitokset komissiollekin näistä kommenteista. 34 artikla. Se ei vie jäsenmaalta pois oikeutta ryhtyä tämän tyyppisen toimenpiteisiin tarvittaessa. Määräaika umpeutuu toukokuussa ja käyty keskustelu hyvin osoitti sen, että tässä tilanne on sellainen, että varmasti saadaan tukea myös muilta esittelyiltä ja muutostarkistusehdotuksia tullaan esittämään. Kiitokset aikataulusta vielä. Tarkistusten takaraja on kolmas päivä toukokuuta kello 12 ja sitten valiokuntaäänestys pidetään heinäkuussa 11. päivä heinäkuuta. Hyvä. Sitten voimme siirtyä kohtaan viisi. Aiheena terveydenhuoltolainsäädännön täytäntöönpano ja keskustelu komission edustajien kanssa tupakkatuotedirektiivistä. Yleensähän tässä annetaan puheenvuoro komissiolle. Voidaan kommentoida yhtä 16 esitystä kysymyksestä ja sitten sen jälkeen kysymyksen esittänyt jäsen saa puheenvuoron ja sitten käydään keskusteluaiheesta. Nyt eh, kysymyksen eh, numero yksi. Tässä on ryhmitelty näitä kysymyksiä. Ensinnäkin siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpano tähän liittyen. Annan puheenvuoron komissiolle. Voitte vastata tähän ensimmäiseen kysymykseen. Olkaa hyvä, komissio. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aloittaa sanomalla, että on suuri kunnia olla täällä puhumassa tästä tupakkatuotedirektiivistä Euroopan parlamentti parlamentti hyväksyi tämän 24. helmikuuta 2014. Ja tämä, tässä pyrittiin samanaikaiseksi laajempi lähestymistapa tupakkatuotteisiin ter- terveyskysymyksissä. Ja tietysti tämä, tässä nyt tämä liittyy täytäntöönpanoon siihen, että komissio täytäntöönpanee tämän ja että myöskin jäsenvaltiot transponoivat sen oikein yhdeksän kohtaa ja, ja siellä on viisi täytäntöpanosäädöstä ja edelleen kolme on nyt tupakkatuotekomiteassa äänestettävänä. Ja nyt sitten tämä odotetaan hyväksyttävän toukokuussa. Ja tarkoituksena on nyt seurata tätä pidemmällä aikavälillä lainsäädännön kautta. Tässä on ehdotettu joitakin toimenpiteitä komission puolelta. on kolme tapausta tuomioistuimessa ja tuomiot on hyväksytty, tai hyväksytään 4. toukokuuta, eli ensi viikolla. No sitten esimerkiksi, tai seuraava kysymys oli täytäntöönpano Saksassa ja toisessa jäsenvaltioissa. Meidän tietojemme mukaan jäsenvaltiot ovat muodollisesti ilmoittaneet, että he ovat osittain tai kokonaan täytäntöpanet Belgia, Viro, Saksa, Italia, Latvia, Malta, Portugali ja Slovakia. Muut jäsenvaltiot, niin kuin meille on kerrottu, transmanointiprosessi on käynnissä siellä. Ne ovat eri vaiheissa, edistyneemmissä vaiheissa. Ja näistä keskustellaan jo kansallisissa parlamenteissa – emme kuitenkaan kykene kommentoimaan tätä tilannetta tällä hetkellä, koska muodollinen transponointi, direktiivin trans, transponointi on siis 20. toukokuuta. Jotta tämä tapahtuisi tehokkaasti ja ajallaan, ja, ja komissio on ollut jatkuvasti kontaktissa jäsenvaltioihin täytäntöpanon vaiheessa Meillä on tupakkavalvontaryhmän tapaamisia ollut. Meillä on myöskin ollut kahdenvälisiä keskusteluja kansallisten osapuolten kanssa. Pyrimme samanaikaiseksi sopimuksia jäsenvaltioiden kanssa tässä lainsäädännössä. Ja tällä hetkellä Saksassa ei ole mitään erityisiä ongelmia, mutta voimme palata tähän sitten vielä tuon varsinaisen täytäntöönpanon jälkeen. I don't know if... Kiitos. Eh, herra Panjo, en tiedä, eh, haluatko esittää vielä jatkokysymyksen? Euh, euh, Haluaisin vain palata tähän tupakateollisuuden rooliin näissä transponointiviivästyksissä. Olen eh, tällaiset täällä parlamentissa erään ryhmän puheenjohtaja ja tupakkateollisuus edelleen on merkittävässä roolissa tässä asiassa. Vaikka Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet tämän direktiivin 2013, ja hienoa, että myöskin esittelijänä Linda McEwen on paikalla. Hienoa, että hän on täällä nyt aamupäivällä. Olen ollut eh, eri pääkaupungeissa, Berliinissä, Madridissa, Viinissä, Brysselissä, Parissa, Lissabonissa. Minä täytyy sanoa, että todellakin me olemme tavanneet eh, lukuisia kansalaisjärjestöjä ja tupakateollisuus haluaa estää tämän direktiivin täytäntöönpanon eh, Eli tupakkateollisuudella on hyvin paljon lobbaajia ja se on ollut myöskin yhteislainsäädäntö ja direktiivin täytäntöönpanossa. Ja sitten nämä kolme tapausta tuolla tuomioistuimessa ovat viimeisin esimerkki tästä työstä. Eli Philip Morris International ja Japan Tobacco ovat tällaisia, ne ovat asettaneet kyseenalaiseksi tämän direktiivin kokonaisuudessaan, että se ei kunnioittaisi subsidiariteettiperiaatetta. Ja tästä syystä direktiivin täytäntöönpano on viivästynyt monissa jäsenvaltioissa, koska nyt näitä valituksia tarkastetaan, eikä näin ollen voida edetä. Kun odotetaan tuomiota 4. toukokuuta ja sitten tässä pitäisi seurata myöskin rouva kokoon päätöstä, joka totesi, että uusi direktiivi tupakkatuotteista hyväksyttiin lain mukaan e- eikä mitenkään rajoita vapaata kilpailua, subsidiariteettia ja muuta. Joten uskon, että meidän täytyy vahvistaa uudestaan halukkuutemme saada tämä täytäntöönpano aikaiseksi ja että me voimme myöskin täällä todeta komission läsnä ollessa, että meillä on tiettyjä ongelmia ja pelkään, että tuo 25. määrää aika on sellainen, että meillä on todellakin suuria ongelmia, että täytäntöönpano ei ole sitten toteutunut useimmissa jäsenvaltioissa. Uh, Kiitos. Sitten lisäkysymys eh, kollegoilta. Krosteet ensin, olkaa hyvä. Ehm. Kiitokset puheenjohtajana. Ensinnäkin haluaisin puhua tuosta sähkösavukkeesta, koska me odotamme komission raporttia ja ehdotuksia. Eh, we are... Mennään kysymys kerrallaan. Ja tässä eh, oli sähköinen savuke ja siihen liittyvä seikka. Anteeksi puheenjohtaja. Palaan ensin siihen, mitä kollega Parnio totesi tämä tupakkatuotedirektiivi. Tässä on todettu selkeästi, että puoletaan tätä järjestelmää, jota tupakkatuotevalmistajat edistäneet ja näin. Tässä oli paljon kysymyksiä, jotka liittyvät sopimukseen ja, ja myöskin tupakkateollisuus ja parlamentti otti myöskin kantaa näihin väär, väärännöksiin ja, ja komission täytyy todellakin täytäntöpanna nyt se ja toteuttaa se, mitä parlamentti on siltä vaatinut. Thank you very much. Miss, Mr. Dorman. Ja sitten Dorman, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos. Tämä liittyy loppaukseen tai siihen, mitä on tekeillä. Kuitenkin tämä on erittäin tärkeä asia, niin kuin komissiokin totesi, kaikki jäsenmaathan eivät ole nyt noudattaneet näitä täytäntöönpanomenettelyjä. Näin ollen nyt esiin nousee kysymys siihen, että mitä komissio kaiken kaikkiaan haluaa tässä saavuttaa. ja e, mikä on tilanne nyt näiden sokeraavien kuvien e, osalta. E, ei ehkä ole tehty selväksi sitä, mitä halutaan saavuttaa niiden myötä. Ja kysyisin komissiolta, miten komissio aikoo tästä jatkaa eteenpäin. Eli tässä ilmeisesti jonkin verran on syntynyt sekannusta. Ilmeisestikään ei ole pidetty kiinni siitä, mistä on päätetty esimerkiksi, mistä päätettiin täällä Euroopan parlamentissa. Enkä ole saanut kunnollista vastausta tähän kysymykseen onko järkevää lähteä tällaiseen hankkeeseen, joka aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia eh, teollisuudelle. Meille Monsanton eh, eh, alkoholialan edustajien, torjunta-alan edustajien lobbarit ovat yhteydessä jatkuvasti. Eli loppareita on täällä Brysselissä paljon ja meidän tulee poliitikkoina tietää, miten menetellä. On tehtävä ero poliitikkojen ja lobbareiden välillä ja kyllähän me niin teemmekin. Kiitos sitten Helena seuraavana, olkaa hyvä. Niin puheenjohtaja, haluaisin tietää, että tämä rajat ylittävä myynti ja tekstin tulkinta on sellainen, että sitä pitäisi käsitellä nyt hiukan varovaisemmin. Uh, Kauppaan liittyvät kysymykset. Eli kolmas kysymys, rypäs liittyy tähän, eli tähän voidaan palata myöhemmin. Ja nyt annan puheenvuoron komissiolle. Komissio voi vastata tähän lisäkysymykseen. Olkaa hyvä. No, as, as I uh, already, uh, Kuten jo totesin, keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa jatkuvasti erinäisiä haasteita on edessä. Jotkut jäsenvaltiot ovat päättäneet niin sanottujen valkoisten pakettien käyttöön. Toiset taas ottavat lisävälineitä käyttöön, ot, ottaen huomioon nämä tässä ehdotetut välineet. Ja kuten tiedätte, monet tekijät vaikuttavat lainsäädäjän toimintaan, mutta me uskomme vakaasti, että kyllä tämä lainsäädäntöteksti halutaan hyväksyä, poliittista tahtoa löytyy, mutta tässä vaiheessa ei vielä voida sanoa, missä vaiheessa kukin jäsenvaltio päättää näyttää komissiolle vihreää valoa, mutta toivottavasti nopeasti tarkkaan siirrä, seuraamme, miten tilanne kehittyy Yritämme tietenkin jouduttaa asian käsittelyä, mutta tilanne nyt näyttää siltä, että joka jäsenvaltiossa kyllä tehdään voimakkaasti töitä asian hyväksi. Kyse ei ole mistään lainsäädäntöhankkeesta, joka veisi vielä pitkän aikaa. Mitä tulee muihin kysymyksiin, niin me olemme olleet aina avoimia mutta mitä tulee aikataulutukseen ja keskusteluiden määrään, niin me olemme aina yrittäneet noudattaa olemassa olevia määräyksiä, jotta kaikki sidosryhmät ovat tietoisia siitä, missä mennään. Thank you very much. Kiitos. Onko tähän vielä jotain lisättävää, eli eh, kansallisen täytäntöönpanon valvomiseen liittyvät kysymykset? Maybe I can... No, ehkä voisin vielä lisätä näihin välineisiin. Eli me, meillä on jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ryhmä, joka tapaa jatkuvasti ja sitten myöskin tuollaisia alaryhmiä, koska direktiivi on hyvin tekninen. Ja tämän lisäksi on myöskin muita lausuntoja ja konsultaatioita, joita meidän täytyy saada – Voin mainita esimerkiksi nämä uudet kuvavaroitukset. Tämä oli erittäin suuri tehtävä. Siinä oli 8000 ihmistä mukana näissä tutkimuksissa. Olemme yrittäneet valvoa tätä eri tutkimusten ja kyselyjen kautta – mutta kuten sanoin, on hyvin vaikea sanoa, miten nopeasti tämä poliittinen prosessi tapahtuu eri jäsenvaltiossa sitten toiseksi. Me analysoimme teknisiä toimenpiteisiä. Ja sitten esimerkiksi nämä kaupan tekniset esteet, kaikki tekniset toimenpiteet – ja se millaisia vaikutuksia tällä on sisämarkkinoille, niistä täytyy kertoa komissiolle tämän direktiivin mukaan. Ja komissio voi sitten esittää kommentteja tai lausuntoja. Ja näinhän oli myöskin noiden, noiden paljaiden pakettien askien kohdalla. Sitten komissio on myöskin jatkuvasti yhteydessä jäsenvaltioiden kanssa niiden pyynnöstä, mutta joskus yritämme myöskin mennä paikan päälle ja tehdä selkoa siitä, mitä komissio on sanonut, mutta nämä vierailut ovat aina komission agendalla. If... En tiedä, haluatko Ruokarenpa lisätä jotain tässä vaiheessa? Jatkokysymys. onko komissiolla riittävät äh, resurssit ja henkilöstö äh, tämän valvontakysymyksen äh, vahvistamiseksi ja ylipäätään tämän kaiken työn hoitamiseksi, kun tässä juuri nämä haasteet mainittiin? Thank you for this question. Uh, Kiitos uh, no, human resources. Henkilöstöresurssit on haasteellinen kysymys komissiossa. Santen osasto eh, on muuttanut sisäistä eh, organisaatiota huomattavasti, mutta kuitenkin haluttiin taata eh, jatkuvuus tälle tiimille. Ja kollegani täällä tänään ovat myöskin kirjaamassa muistiin kommenttejanne. Ja tiimin pääpainopiste liittyy tietysti siihen, että halutaan pitää huoli siitä, että direktiiviä tehokkaasti täytäntöön pannaan. Olemme myös yhteydessä komission oikeudellisen yksikön koko ajan ja myöskin parlamenttiin ja neuvoston päin jotta tätä voidaan puolustaa myöskin suhteessa tuomioistuimeen päin. Tämä on varsin haastava tehtävä myöskin ja varsinkin on mielessä pidettävä myös tulevaisuuden mukanaan tuomat haasteet. Ja seuraavassa vaiheessa siirrytään sitten eteenpäin. Tämä valvonta-asia on kuitenkin varsin haasteellinen asia. Ja niin kuin tiedätte, vaikka ajat ovat hankalat, on kuitenkin saatu aikaan oikein hyvä ja asiantunteva tiimi. Ja todellakin tässä vaiheessa on syytä eh, kiittää kollegoita, koska todellakin olemme saaneet todella hyvää väkeä tähän porukkaan mukaan. Kiitos. Langer, olkaa hyvä. Ja, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minulla, minäkin esitin kysymyksen, mutta se kuuluu tähän. Komissio puhui aivan oikeutetusti, että kahdeksassa samasta maan täytäntöpano muut ovat matkalla siihen, mutta myöskin monet delegoidut säädökset tulivat äärimmäisen myöhään tai ei ollenkaan, koska tässä täytyy soveltaa kansallista lainsäädäntöä. Ja tämä tietysti kaikki aiheuttaa suuria ongelmia juuri PK-yritykselle, ja pohdin todellakin, että 20. toukokuuta tämä on laki. Ja miten yritykset nyt sitten hoitavat tämän, koska minun vaalipiirissäni on yrityksiä, jotka ovat paperituottajia, eivät tiedä, mitä heidän pitäisi tehdä. Miltä siis käytännössä tuo täytäntöpano sitten hoidetaan tällaisessa tapauksessa? Kiitos. Komissio, olkaa hyvä. as I, as I, as I said... Kuten sanoin, täytäntöpanosäädösten osalta me yritämme hyväksyä ne mahdollisimman pikaisesti pakkauksiin ja merkintöihin, ainesosiin ja muihin liittyen on tekstit jo hyväksytty. Me lähdimme liikkeelle merkinnöistä ja pakkauksista. Tämähän hyväksyttiin jo viime vuoden lokakuussa ja vuoden 2015 tammikuussa julkaisimme aikataulun tähän työhön liittyen. Usein toimimme aikataulun mukaisesti ja paraikaa keräämme tietoa sidosryhmiltä, me järjestämme konsultaatioita ja niin poispäin, joten kyllä me aktiivisesti yritämme tiedottaa yrityksiä ja muita asiasta kiinnostuneita tahoja, miltä aikataulu näyttää ja missä mennään. Aika on meille aiketta annettu ja me hyödynnämme sitä. Ja ihan lähipäivinä päästään sitten jo kalkkiviivoille. Toivottavasti toukokuussa komissio on tehnyt kaiken sen, mitä siltä on odotettu. Thank you very much. Kiitos. Ja sitten seuraavaan kysymysryhmään ehdottaisin, että kolmannen nelonen käsitellään yhdessä. Medisiinin kysymykset ja annankin sitten saman tien puheenvuoron komissiolle. Komissio voi vastata, olkaa hyvä. Nämä kysymykset liittyvät direktiivin täytäntöönpanoon Italiassa, mutta nämä ovat kuitenkin tärkeitä asioita kaikille. Ensinnäkin, kuten jo totesin, me emme kommentoi mitään yksittäisiä transponointeja, koska meidän täytyy odottaa tuota määräaikaa ja me kyllä aloitamme tämän yksittäisten tapausten arvioinnin. Mitä tulee jäljitettävyysmääräyksiin, niin saamme lisäaikaa täytäntöönpanoon, eli tässä on siis kolme vuotta lisää. Toukokuu 2019 on kyseessä tässä. Ja nämä täytäntöönpano ja delegoidut säädökset täytyy sitten komissiossa hyväksyä. Näissä olosuhteissa olisi järkevää jäsenvaltiolle täytäntöönpanna tämä eri kansallisten järjestelmien mukaan. Ja tuo johdettu lainsäädäntö voidaan täytäntöön panna ministerien tai ministeriöiden kautta. Ja tämä tapaus on, tämä koskee myöskin Italiaa, mutta se sitten tehdään aikanaan. No sitten mitä tulee toiseen kysymykseen, Herra Pedicini kysyi uusien tuotteiden julkisesta mainonnasta. TPDn mukaan tuottajat ja tuojat, näiden uusi tupakkatuotteiden tuotteet, niiden täytyy toimittaa jäsenvaltioiden vastuuviranomaisille tiedot, ja jäsenvaltioiden täytyy sitten antaa nämä tiedot komissiolle Eli me olemme tällaisen järjestelmän luonneet yhdessä. Se toimii näin. Komissio ei ole vielä saanut tietoa artiklan 19 mukaisesti, koska transponointi ei ole vielä tapahtunut, joten odotamme toukokuun 20. Komissio ei aio julkaista tietoa näistä uusista tupakatuotteista, mutta jäsenvaltiolla on velvollisuus julkaista nämä tiedot TPDn mukaisesti liittyen äh, päästöihin. Ja tähän liittyy erilaisia asioita. Tämä koskettaa kaikkia tupakkatuotteita. Jäsenvaltioiden täytyy ottaa huomioon ottaa nämä asiat huomioon ja näin me olemme tämän järjestelmän laatineet. Thank you very much. I don't know if uh, Mr. Pedicini want to react. Kiitos. Pelitsin, haluatteko reagoida? Lisäkysymys, jos sallitte. Jäljitettävyys. Komissio tässä ennakoi niitä velvoitteita, joihin saadaan sitten oikeudellisestikin voida vedota. Ja kansalaiset joutuvat ehkä tässä heikompaan asemaan, jos ajatellaan mahdollista oikeuskäsittelyä tai tällaista vetomusta oikeus tuomioistuimeen. Commission. Komissio. Yeah, you know, it's a, it's the... Järjestelmä tullaan tulevina vuosina luomaan, mutta on selvää, että olemme yhteydessä myös jäsenmaihin tässä asiassa ja katsomme ja pidämme mielessä sen, kuinka tuleva lainsäädäntö voidaan täytäntöönpanna ja siirtää osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja sitten vaikutusten arviointivaiheessa tämä asia sitten tullaan testaamaan vielä toistamiseen. If we have no other... Jos ei ole tähän enää puhujia, niin mennään seuraavaan osioon. Saimmekin jo kohtaan viisi vastauksen, mahdollisesti kuutoseenkin. Mutta en tiedä, haluaako komissio lisätä jotain vai mennäänkö saman tien eh, kysymykseen seitsemän. Selvä, komissio. The question asked by uh... kollega Kaadenbachin tärkeä kysymys kulutukseen liittyen. Suurin osa aloittaa tupakoinnin jo ennen 18 ikävuotta. Tämä on tärkeä kysymys, sillä tavoitteena on harmonisoida tuotesääntöjä sisämarkkinoilla vaalien korkeaa terveyden tasoa, kansanterveyden tasoa. Tästä on keskusteltu usein. Enemmistö ketjupolttajista aloittavat jo ennen 18 ikävuotta. Tutkimus osoittaa, on aika lailla vaikea lopettaa, kun aikaisessa vaiheessa aloittaa polttamisen. Ja tästäpä syystä keskeisimpänä tavoitteena oli estää nuoria aloittamasta tupakan polton. Siihen tällä pyritään eri välinein, varoituksin, yhdistelmävaroituksin – kuva ja teksti. Tutkimus osoitti, tai yritettiin varmistaa tutkimuksen kautta, että tämä yhdistelmämainos toimii ja vaikuttaa nuoriin. Kerrotaan tupakoimisen riskeistä ja direktiivi vaikuttaa myöskin näihin pakkauksien muotoihin. Houkuttelevat muodot eivät ole enää sallittuja ja sitten pyritään puuttumaan harhaan johtavaan markkinointiin. Tämän lisäksi kielletään sellaiset tuotteet, joiden tunnusomaiset maut ja makuaineet vaikuttavat juuri nuorisoon positiivisella tavalla. Eli yritetään uudella tavalla puuttua tähän kysymykseen. Lisäksi kyse on tuotteista, joita juuri nuoret käyttävät, eli tupakat ja kärretupakka, eli savukkeet ja kärretupakka. Komissio ja jäsenvaltiot seuraavat tupakka- ja sähkösavuken markkinoita. Tämähän on uusi ilmiö. Ja mitä tulee tähän asiaan me yritämme vaikuttaa siihen, ettei näistä tuoteryhmistä tulisi houkuttelevia nuorille. Lisäksi yritetään varmistaa, että nuorten mahdollisuus päästä käsiksi tupakkatuotteisiin vähenisi. Käytetään ikärajoituksia, koneiden myyntiä vaikeutetaan, mutta kaikista vastaavat tietenkin jäsenvaltiot. Kuten sanoin, niin monet jäsenvaltiot pyrkivät jo kaikin keinoin puuttuvan, puuttumaan tähän asiaan. Toivon mukaan tästä on hyötyä. Nämä valkoiset paketit, tämä on uusi lähestymistapa, jonka direktiivi sallii. On puhuttu savuttomasta ympäristöstä – alue- paikallis- ja kansallisella tasolla yritetään puuttua myöskin sähköisten savukkeiden käyttöön julkisissa tiloissa samalla tavalla kuin on tehty aiemmin jo tavallisten savukkeiden osalta. Kiitoksia. Jos ei ole muita kysymyksiä, voidaan mennä eteenpäin. Kohtaan kahdeksan siirtymäkausia parempi sääntely. Ja Puheenvuoron saa jälleen komissio. Olkaa hyvä. Yes, uh, the commission... Niin. Kuten jo totesin, me yritämme nämä täytäntöönpano säädökset liittyvät juuri näihin pakkauksiin ja tämä on siis tarkoitus soveltaa lokakuussa, jotta teollisuus voi siihen valmistautua. Ja tähän lähetettiin hyvin teknisiä asiakirjoja jäsenvaltiolle lokakuussa 2015, jotta he saattoivat myöskin lisätä omat kansalliset tiedot tähän ja että teollisuudelle annettaisiin riittävästi aikaa pakkausten laatimisen näiden vaatimusten mukaisesti. Mutta kuitenkaan tässä nyt ei aiota teollisuudelle antaa mitään siirtymäaikaa, lisäsiirtymäaikaa. Muistutan, että me laskimme tupakatuotteiden hylly iän 6-9 kuukautta. Ja se on melko lyhyt tuo hylly ikä näillä tuotteilla. No sitten suurin osa direktiivin täytäntöönpanosta on käynnistynyt hyvin. Ja tähän liittyy myöskin toimintavälinen sopimus paremmasta sääntelystä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että näiden että ei olisi vaikutusta tarkasteltu, että jäsenvaltioita ei olisi kuultu oikealla tavalla. Eli me todellakin pyrimme olemaan avoimia ja käytettävissä tässä prosessissa. Täytäntöönpano ja delegoidut säädökset vaativat parempaa sääntelyä, myöskin vaikutusten arviointia ja konsultaatiota. Perjantaina meillä on seuraava kokous palveluryhmässä tämän prosessin edistämiseksi. Thank you very much, Ms. Gerling. Do You want to react? Gerling, haluatteko reagoida? Joo, mielelläni. En nyt halua tehdä asioita hankaliksi jo puolentoista vuoden ajan olen esittänyt tähän liittyviä kysymyksiä, koska olisi tärkeää, että päästäisiin tilanteeseen, että kaikki jäsenmaat noudattavat sääntöjä. Kuitenkaan nyt ei ole kommentoitu sitä, miten komissio katsoo, että tähän voidaan päästä asetetussa aikataulussa. Tässä vaiheessahan vain varsin harva jäsenmaa on reagoinut komissio tässä saattaa todeta, että tiedot ovat olleet olemassa lokakuulta, mutta jos näitä ei ole huomioitu kansallisessa lainsäädännössä, ja sitten pakkausteollisuus, ei siis tupakkateollisuus, tässä ei nyt puhuta tupakkateollisuudesta, vaan pakkausteollisuudesta, siltä vaadittaisiin varsinaisen kaupallisen riskin ottamista, eikä tätä tarvitsisi mielestäni tehdä, jos, tai olisi tarvinnut tehdä, jos asiat olisi hoidettu toisin, varsinkin mitä tulee delegoituihin säädöksiin. Nyt ollaan vähän myöhäisessä vaiheessa, ja se on valiteltavaa, koska totta on, että tämä hyllyikä on varsin lyhyt. Tässä puhutaan ihan tietyistä vaatimuksista pakkauksiin liittyen, ja se on direktiivin ytimessä. Jos halutaan olla näin tiukkoja, niin silloin on pidettävä huoli siitä, että teollisuudelle jää riittävä aika reagoida. On puhuttu jo näistä pakkauksista ja siitä, että tietyt innovatiiviset pakkaukset, niitä ei sallita. Eli mennään yhden tyypin pakkauksiin. Ja siksi tuntuu hieman oudolta, miksi tämän kaiken hoitamisen, melko yksinkertaisena sen hoitamiseen on vierähtänyt näinkin pitkä aika. Ja sitten vielä kysymys, jonka esitin. Eli voiko komissio vahvistaa sen, että muut jäsenmaat ovat todellakin siirtämässä oman lainsäädäntönsä direktiiviä. 25. on tässä raja ja jos se ylittyy, niin mm, teollisuus ilmeisestikin voi sitten olettaa, että lähdetään liikkeelle tämän koko tekstin pohjalta mutta monen jäsenmaan osalta emme tiedä, ehditäänkö nämä transplantoimet hoitaa ajoissa. Ja kysynkin nyt komissiolta, mikä on tilanne. Ne maat, jotka vielä eivät ole eh, toimittaneet näitä säädösluonnoksiaan ajoissa, onko mahdollista olettaa, että siellä myöskin saadaan transplantti hoidettua kuntoon? Zoffoli. Zoffoli, olkaa hyvä. Joo, anche a nome della collega. Buonapena kollegan nimissä tämä jäljitettävyysasia, eh, kun puhutaan tupakkatuotteista Euroopassa. Täytäntöönpanosäädöksessä tästä puhutaan. Tässä esimerkiksi eh, eh, puhutaan toukokuusta 2019. Komissio on jo ensimmäisen toteutustutkimuksen toteuttanut viime vuoden maaliskuussa. Siinä esitettiin eri mahdollisuuksia tämän jäljitettävyysasian hoitamiseksi. Ja nyt sitten kysyisin, pitääkö tämä paikkaansa. Ilmeisesti tänään on julkaistu vielä lisätutkimus ja kysyisin, mitä ongelmia tähän aikaisempaan liittyy ja toisaalta sitten näistä aikatauluista, sillä jäljitettävyys se on erittäin tärkeä asia juuri siksi, että väärennettyjä tuotteita ei tuoda markkinoille. Kiitos. Kiitos. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, annan puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Okay, so, so let's, uh, let's see the, the... Minä yritän kertoa teille komission näkemyksen aikataulusta ja siitä, miten jäsenvaltiot voisivat toimia aikataulun mukaisesti. Jos lähdetään liikkeelle eritelmistä ja teknisistä tiedoista, eli tiedot ovat kyllä saatavilla, jäsenvaltioiden pitää lisätä pakettiin niin sanottu johdantoteksti ja direktiivissä sanotaan, että tuotannon on päätyttävä 20. toukokuuta, eli tässä on vuosi aikaa olla markkinoilla ja me uskomme, että jäsenvaltiothan ovat täytäntöön panossa jo aika lailla loppusuoralla, joten eiköhän aikataulu pidä ja me voimme antaa teille toki lisää infoa transponointi-ilmoituksista, mutta tässä vaiheessa on vaikea kertoa asiasta enempää. koska me yritämme perehtyä tietenkin kansalliseen lainsäädäntöön, mutta se käytännössä onnistuu vasta 25. jälkeen. Ja mitä tulee sitten jäljitettävyys- ja seurantatyöhön, me toteutimme toteutettavuustutkimuksen, niin kuin jo tuli mainittua. Sitten täytyy siirtyä täytäntöönpanon seurantaan Siihen liittyy teknisluonteisia kysymyksiä. Asia on monimutkikas ja paraikaa. Me olemme teetättämässä tätä tutkimusta, sen enempää en voi sanoa. Toivottavasti päätös siitä, kuka tämän tutkimuksen tekee, saadaan pian tietoon ja sitten voidaan kertoa asiasta enemmän. Okay, uh, we can go. Hyvä sitten seuraavaan kysymysryhmään. Kauppaan liittyvät kysymykset. Komissio voi varmasti vastata tässä yhteisesti kysymyksiin 9 ja 10. Ne läheisesti liittyvät toisiinsa. Ja komissio saakin puheenvuoron, olkaa hyvä. Peterlen kysymys ensin. VTO-puitteisto ja tupakkavalvontaan liittyvä pöytäkirja Yhdysvallat on ratifiointivaiheessa. 82 artikla, sitten se pöytäkirjassa vaatii eh, kunkin osapuolen, myös EU on osapuoli, määrittelemään nämä jäljitysmenettelyt, eh, jota sitten osapuolet valvovat. Kahdeksan artikla tässä pöytäkirjassa myös esittää tämän velvoitteen. Eli tätä ei voi delegoida esimerkiksi teollisuudelle. Kuten tiedätte, pöytäkirja on 16 osapuolen toimesta ratifioitu, myös viiden jäsenmaan toimista, ja nykyinen käsittely on parlamentissa käsillä. Ja tarkoitus on se saada valmiiksi ensi kuun aikana. Sen jälkeen sitten kaikki EU-toimet, myöskin tämä nykyinen eh, jäljittävyyskysymys liittyy tähän puitteistoon. Ja komissio valmisteleekin tätä menettelyä eh, artiklan 15 mukaisesti, ja tässä nimenomaan eh, tekninen erittely huomioidaan, kun ajatellaan tulevaa jäljitettävyysmenettelyä sellaista erittelyä, sellaista erittelyä tarvitaan. Tietyt vaatimukset tulee huomioida tämän pöytäkirjan mukaisesti. Eli nyt on sopiva hetki juuri tämän mm, asian hoitamiselle. Sitten kysymykset, jotka liittyvät siihen, miten prosessi jatkuu. Viime vuonnahan sidosryhmien kuuleminen järjestettiin, toteutettavuustutkimus myöskin eh, julkaistiin. Ja nyt sitten ollaan seuraavassa vaiheessa, ja se liittyy näiden teknisten vaatimusten käsittelyyn. Ja on erittäin tärkeää, että tämäkin vaihe hoidetaan avoimesti. Tässä on julkinen kuuleminen tulossa kun katsotaan parempia sääntöjä ja säännöksiä. Tähän mennään kesällä. Ja sitten kansallisten asiantuntijoiden huomioiminen ja muu tekninen tuki. Thank you very much. Kiitos. En tiedä, haluaako Ravan Joki ottaa puheenvuoron tässä vaiheessa? Kyllä. Mielestäni tässä, kun ajatellaan tuota jäljitettävyyttä ja että voidaan eh, taata artikla 5.3 ja avoimuus, varsinkin kun ajatellaan tätä asiantuntijaryhmää, niin haluan sanoa Euroopan komissiolle, että komission täytyy 2017 hyväksyä delegoidut säädökset liittyen eh, tähän jäljitettävyyteen, mutta tässä eh, täytyy voida identifioida tämä. Kuitenkin täytyy muistaa, että maailman terveysjärjestö toteaa, että 812 artiklan vastaisesti on se, että kun pyrimme ratifioimaan tätä, niin siinä todetaan selkeästi, että tupakan tuottajat eivät voi vaikuttaa tähän jäljitettäviin tuotteiden, tupakatuotteiden jäljitettävyyteen. Miten Euroopan komissio voi varmistua siitä, että delegoitujen säädöiden hyväksyntäprosessi on kaikkein, maa, kaikkein avoimin artikla 5.3, joka jossa pitäisi soveltaa sitä myöskin Euroopan komission, varsinkin asiantuntijaryhmään, jossa on tarkoituksena hyväksyä nämä delegoidut säädökset. Tässä kysymykseni. Thank you very much. If you have no other Kiitos. Komissio, olkaa hyvä. Paremman sääntelyn pakettia on seurattu ja ollaan tietysti eh, niin avoimia sen suhteen kuin vain mahdollista ja kaikkia sidosryhmien tarkoitus kuulla. Toisaalta asiantuntijamme ovat täysin riippumattomia teollisuudesta ja eh, eturistiriitaan liittyen olemassa selvät määräykset eh, ja ne on huomioitava ja allekirjoitettava. Eli prosessi, tähän liittyy erilaisia etuja ja on, näin ollen erityisesti painotettava tätä riippumattomuuden aspektia ja tiettyä tasapainoa tässä todellakin tarvitaan. Ja asiaan varmasti tullaan vielä eh, palaamaan uudelleen tulevina vuosina. Mutta jo tässä vaiheessa halusin tämän asian tuoda esiin. Kiitos. Kiitos. Ja sitten mennään eteenpäin seuraaviin kysymyksiin. 11 laiton kauppa. Micro, this, uh, thank you, uh, thank you, Chair. Uh, it's to the, to the, to the discussion which was on the PMI-sopimukseen e liittyen jokunen kuukausi takaperin siitä keskusteltiin täällä ja päätöslausuma aiheesta laadittiin. Sopimukset ja lainsäädäntökehys olivat myöskin komission työskentelyasiakirjassa mainittuna. Se jaettiin myöskin parlamentin käyttöön helmikuun 24. ja Georgieva kertoi asiasta sitten 25. päivä helmikuuta. Pääosasto Santen toiminta on käynnissä, kuten sanottu, ja me yritämme varmistaa, että kaikki tupakkatuotteet ovat määräaikaan mennessä jäljitettävissä, eli 20. toukokuuta 2018 mennessä. Sen verran tästä. Very much. I don't know if Mr. Parnio... Kiitokset. En tiedä, haluaako herra Parnio vielä käyttää puheenvuoron. Là aussi, euh, Mm. Niin kyllä. Tässä, kun ajatellaan tätä päätöslausmaa, jonka me hyväksymme täällä Euroopan parlamentissa, niin kuin muistutitte, ja kun ajatellaan tätä tilannetta, niin keskustelussa, jota olemme nyt käyneet, täytyy todeta, että komissio on mennyt pidemmälle vastauksessaan. Voisiko se kertoa tänä yhteistyötä Philip Morris Internationalin kanssa, että päättyykö tämä, eli siis ei pääty vuoden tai kahden päässä, vaan heinäkuussa 2016, eli melko pian, koska nyt on jo huhtikuun loppu. Ja tässä on nämä kolme yhteistyösopimusta teollisuuden kanssa. Voidaanko oikeuttaa, kun ajatellaan muita sopimuksia, jotka päättyvät 2000 18. Eli onko meillä sellaisia välineitä, jotta voidaan varmistaa tupakkatuotteiden jäljitettävyys vuodesta 2017 eteenpäin? Thank you. Kiitos. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, annan puheenvuoron komissiolle. No selvennän eh, seuraavaa seikkaa vielä. Lopullinen päätös on tästä nyt tehty. Sopimuksen jatkoon liittyen, eli tätä en voi tässä enää kommentoida tässä vaiheessa, siis odotellaan tätä lopullista päätöstä asiaan. Est-ce que vous savez s'il y a... Euh, Tiedättekö, että tämä aihe, joka on komission kollegoiden esityslistalla, Oliko, oliko näin, koska tästä selvästikin on raportoitu? No, I, I don't, I don't have, have knowledge uh, when, when it will be discussed, but of course we... Me seuraamme tätä myöskin, mutta ihan tarkkaan en tiedä vielä milloin asia otetaan esille. Okei. Okay. Now we can go to the next point in our agenda. Question that is on EC. Sitten seuraavaan kysymysrypäkseen, eli sähköiset savukkeet. Tässä on sisäisiäkin kysymyksiä, mutta jos haluatte ehkä vastata yhtenä ryhmänä ensin ja sitten voidaan kääntyä kollegoiden puoleen vielä, jos kollegat haluavat täsmentää kysymyksiä tarvittaessa. Kuten kaikki tiedämme, Tämä ilmiönä on melko uusi meillekin. Ja on paljonkin erilaisia lainsäädännöllisiä haasteita tähän liittyen. Lähdenkin näistä nyt liikkeelle. Lorenz e, kysyi tätä, eli farmaseuttisena tuotteena e, sähköisen savukkeen näkeminen. Emme ole kuulleet kenenkään, minkään jäsenmaan äh, vaatan tämän markkinointin luppia. Äh, ja kansalliset äh, tuomiot ovat osoittaneet, että tämän tyyppinen yhtenäinen farmakologinen menettely liittyen sähkösavukkeeseen ei ole mahdollinen. Esimerkiksi Ruotsin ylempi hallinnollinen oikeus teki tämän suuntaisen päätöksen jokunen aika sitten. Tämä ei kuitenkaan sulle pois sitä, että yksityiset menettelyt saattaisivat kuulua farmaseuttiseen tai, lainsääd- tai lääkelainsäädäntöön. Tämä tietysti riippuu siitä, e, e, miten tuotetta käytetään. Kaksikymmentä artikla e, tulee tässä kuvaan mukaan laatu- ja turvallisuuskysymykset, niiden tulee päteä kaikissa jäsenmaissa. Tämän lisäksi vielä toteaisin, että tietojen mukaan yksi sähkösavuke on hyväksytty lääkinnällisenä tuotteena yhdessä jäsenmaassa UKssa. Ja tämä tapahtui viime vuoden marraskuussa. Seuraamme tätä tilannetta kyllä tämän asian suhteen läheisesti. Ja Krostetin kysymys sitten sähkösavukkeiden riskeistä tiedottaminen. komission yksikössä asiaa käsitellään ja asian käsittely on siirtymässä, siir, siirtymässä juuri seuraavaan hyväksyntävaiheeseen. Ja kunhan asia saadaan valmiiksi, eh, tulemme tästä asiasta tiedottamaan Euroopan parlamenttia ja neuvostoa. ja kun tätä asiaa tarkasteltiin, öö, lähdettiin liikkeelle monista eri tietolähteistä eri jäsenmaissa. Ja ehkä nostan esiin tässä muutaman seikan liittyen tähän raporttiin kuitenkin jo tässä vaiheessa. Ensinnäkin riskit. Ensinnäkin eh, mahdollinen eh, nestemäisen nikotiin nieleminen silloin, kun kyseeseen erityisesti tulevat nuoret lapset. Ja tässä saattaa aiheuttaa myöskin ihovaurioita. On havaittu myöskin, että eh, riskinä on myöskin se, että tehdään jonkinlaisia kotikutoisia eh, savukesekotelmia ja käytetään sellaisia laitteita tai nesteitä, joita ei ole kunnolla testattu. Ja kuinka mahdollista tarjoutuu mahdollisuus, että kuluttajat alkavat omia, mm, näitä omia laitteita itse kehitellä. Ja sitten seuraava tärkeä kysymys vaikutusten arviointiin liittyen. Kysyttiin, kuinka nämä terveysvaikutukset komissiossa arvioidaan. Olemme tarkastelleet terveysvaikutuksia, eh, mutta tällaisen eh, riskiä arvioinnin tuloksia ei välttämättä tarvitse julkaista, mutta kuitenkin eh, tarkastellaan siis näitä sähköisen savuken mahdollisia aiheuttamia terveyshaittoja. Ja 2021 tullaan tämä julkaisu kuitenkin esittämään ja on todettu, että on sellaisia uusia tuotteita, eh, joiden eh, pitkäaikaisia kansanterveysvaikutuksia ei vielä tässä vaiheessa tiedetä. Niinpä eh, seuraamme myöskin sit kaikkea, mitä tapahtuu kansainvälisillä foorumeilla liittyen sähköisiin savukkeisiin ja toisaalta tieteellisiin tutkimuksiin tähän liittyen. Ja direktiivissä juuri artikla 20 tulee tässä kuvan mukaan. Ja on erittäin tärkeää, että huomioidaan kaikki olemassa oleva tieteellinen kirjallisuus, eh, joka tarkastelee eh, sähköisten savukkeiden terveysvaikutuksia. Tästä tullaan eh, raportti julkaisemaan kesällä. Juras Plus tuote. Sen yhteydessä myöskin on tarkasteltu näitä terveysvaikutuksia. Ja sitten vielä kysymys joka liittyi terveysvaikutuksiin. Kysymys numero 15, jos oikein muistan. Ja sen esitti rovan Jäätteenmäki. Komissio on tietoinen tästä ja näistä tuotteista mutta nyt ensimmäistä kertaa on esitetty tällaista laajaa äm, terveyteen liittyvää vaatimusestelyä sähköisten äh, savukkeiden osalta. Ja tämä liittyy nimenomaan äh, pakkausmerkintöihin myöskin siihen, minkä tyyppistä äh, nestemästä nikotiinia on käytetty ja niin edelleen. Ja sitten tuotteen edistämiskampanjat toisaalta jäsenmaiden valvontavelvoitteet ja erittäin tärkeänä se, että pyritään estämään nuorten riippuvuudet nikotiinista. Ja olemme varsin huolissamme siitä, että nuoret lähtevät kokeilumielellä kokeilemaan sähkösavukkeita. Ja olemme esittäneet tuotteille ikärajoitukset Ja monet jäsenmaat haluavat myöskin lähempää tietoa tästä asiasta. Mutta tämän eh, lisäksi eh, on törmätty varsin huolestuttaviin suuntauksiin esimerkiksi Yhdysvalloissa 2011-2015 eh, aikana, eli neljän vuoden aikana, sähkösavukkeiden käyttö on noussut 1,5 prosentista 16 prosenttiin lukioikäisten ihmisten keskuudessa, eli se on kymmenkertaistunut ja 0,6 prosentista 5,3 prosenttiin. yläasteikäisten koululaisten keskuudessa. Eli tällaista tietoa Yhdysvalloista. Ja sitten tarkastelemme myöskin näitä terveysriskiin liittyviä kysymyksiä, kuten jo totesin. Ja tässä tulette saamaan lähempää tietoa lähemmin second hand vapin kysymys ja sitten vaikutus eh, tupakoimattomiin. Eh, on tärkeää, että jäsenmaat ovat kiinnittäneet tähän asian huomiota. Eh, tupakoimat alueet on asia, joka kuuluu kansallisen toimivallan piiriin, ja joissain maissa kaikki paikalliset hallitukset ovat ottaneet käyttöön tai ovat ottamassa käyttöön tähän liittyviä toimia ja asiantuntijaryhmämme seuraa tätä asiaa myöskin varsin tarkalla silmällä. Kiitos. Question. Onko kysymyksiä? Olkaa hyvä. Merci pour. Suuri kiitos siitä, mitä sanoitte. Kyllä todellakin Euroopan komissio tutkii selkeästi näitä vaikutuksia, mitä sähkösavu hankkeella voisi olla. Minä todellakin lasken Euroopan komission varaan, jotta raportti, joka on tarkoitus lähettää tänne 20. toukokuuta mennessä ja sitten julkaistaisiin 2016 kesällä. Niin tässä haluaisin tässä yhteydessä sanoa, että kyseessä on terveydenhuoltopoliittinen ongelma, ja tämä liittyy nimenomaan nuoriin, niin kuin te sanoitte juuri. Tässä tämä kehityskulku on lähtenyt aivan taivaisiin tämän sähkösavukkeen osalta, ja tässä on pari asiaa, koska tätä ei pidetä minään korvaavana tuotena, siis savukkeiden polttamisen korvaamiseksi, niin kyllä, nyt, kun ajatellaan sähkötupakan myöntiä, niin tähän liittyy, liittyvät tietysti myöskin nuo nesteet, jotka, joita näissä sähkösavukkeissa on. Ja nuoret sitten kehittävät riippuvuutta esimerkiksi nikotiiniin. Tämä on hyvin vahva ja esimerkiksi Aikaisemmin toivottiin, että sähkösavuketta pitettäisiin tuollaisena terveystuotteena, mutta nyt sitten eh, tuon raportin mukaan meidän tulisi pohtia tätä, että pitäisi tiukemmin myöskin säännellä sähkösavukkeiden myynti, eh, eikä ajatella sitä niinkään terveystuotteena niin kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa. Donne Memson. Krustit, olkaa hyvä. No, samassa mielessä kun nyt olemme nyt työskennelleet tämän tupakkatuotedirektiivin parissa, tiedämme, että tämä on uusi tiete, tie, tuote. Tiesimme, että me voimme mennä sääntelyssä kuinkaan pitkälle ja näin meillä ei ole yhtään harmonisointia. Ja jos raportissa todetaan, että todellakin riskit ovat merkittävät, terveysriskit ovat merkittävät, niin tässä kohtaa – meidän pitäisi kaikkien hyväksyä se, että meidän täytyy ottaa kantaa sähkösavukkeeseen ja säännellä se toisella tapaa, eli esittää sääntelyä, joka on harmonisoitu kaikkien jäsenvaltioiden välillä. Tämä on meille kaikille velvoite, koska me tiedämme nämä nikotiiniriippuvuusongelmat, jotka liittyvät eh, myöskin sähkösavukkeen käyttöön, joten todellakin me tarvitsemme raportin mahdollisimman pian. Mutta meidän täytyy ennen sitä todellakin katsoa, että mitä meidän tulee tehdä sähkösavukkeen osalta. Thank you very much. I don't know if I've... En tiedä, onko täällä vielä muita puheenvuoropyyntöjä. Haluaako esittää lisäkysymyksen? Komissio, olkaa hyvä. Okay, so, uh... I think we, are now in the... Kyse on näistä uudelleen täytettävistä sähkösavukkeista. Kesään mennessä tieteellistä tietoa on tarkoituksena tarjota, eli kertoa, mitä me komissiossa tiedämme tästä uudesta ilmiöstä ja tuotteesta kirjallisuuden pohjalta haluamme tietenkin myöskin pidemmän aikavälin infoa saada, eli viisivuotiskatsaus tuotteeseen liittyen. Niin kuin edustaja Kolstedt totesi, silloin meillä on mahdollisuus muuttaa lainsäädäntöä, mutta kyllähän meidän täytyy pitää tätä direktiiviä hyvänä välineenä tiedon keräämiseksi Jatkossa meillä on paremmat, paljon paremmat mahdollisuudet palata tähän asiaan tulevina vuosina tällaisen keskustelun tiimoilta. Madame Grostet. Grostet vielä, olkaa hyvä. Niin tämä viiden vuoden viive kyllä kuulostaa liian pitkältä, koska me emme voi odottaa näin pitkään näissä terveyskysymyksissä. Toivon, että komissio voisi todellakin painostaa sitä, että tämä kysymys käsitellään aikaisemmin, heti kun on saatu nuo päätelmät, koska tämä on tärkeää seuraavien kuukausien ajan, eikä että odotetaan, koska ainahan nyt odotetaan eri raportteja ja niiden täytäntöönpanoa, ja todellakin tämä on, tämä on todellakin terveyteen liittyvä kysymys, ja tässä nyt ei pidä hukata aikaa. Thank you very much, Miss Kiitokset. En tiedä, haluaako komissio reagoida äsken kuultuun. Sitten viimeisen kysymyksen. Ainesosat. Komissio, olkaa hyvä. It's a question about the... Florenssin esittämä kysymys. Ja se liittyy siihen, miten tulkitaan 7.7 artikla. Toteaisin ensinnäkin, että tässä tietot liittyvät Santen sisäiseen arviointiin. Tämä ei välttämättä ole lopullinen direktiivitulkinta, koska senhän voi tehdä vain Euroopan unionin tuomioistuin. Mutta oman direktiivin tulkintamme mukaan. Tässä pääosato Ante on sitä mieltä, että artiklan 7 mukainen siirtymäkausi ei vaikuta osien kieltoon esimerkiksi eh, tietyn tyyppisten osien käyttöön tai sellaisten eh, ainesosien käyttöön, jossa on jotain eh, esimerkiksi mentolilisäaineita ja katsotaan, että tämän vuoden toukokuulta nämä mentolia sisältävät osat tulee kieltää. Ja poikkeuksia on esitetty myöskin. Eli tuotteet, Eh, jossa on käytetty eh, jonkinlaisia makuaineita, jotka näin ovat eh, nousseet korkeisiin myyntilukuihin, tullaan poistamaan markkinoilta. Ja pidempi poistoaika silloin, kun puhutaan tuotteista, joilla on suuri markkinaosuus. Ja tässä rajaksi asetettiin 3 prosenttia Tämä tehtiin siksi, että eh, kuluttajalle jää riittävästi aikaa mukautua toisenlaisen tuotteen käyttöön tai mahdollisesti lopettaa käyttö kokonaan. Ja sitten toinen tavoite liittyy siihen, että eh, kuluttaja, jos hän siirtyy toiseen tuotteeseen, niin se ei kuitenkaan perustele siirtymää kautta eh, innovatiiviseen käyttöön, mitä tulee kuitenkin näihin lisämakuaineisiin. Johdantosan kappale kahdeksan direktiivissä nostaa esiin yhden näistä ehdoista. Eli tavoitteena on eh, vähentää eh, tupakaasta riippuvuutta nuorten keskuudessa. Tutkimukset ovat osoittaneet sen, että eh, nuoria houkuttelevat tietyn tyyppiset tuotteet ja markkinatutkimukset ovat osoittaneet sen, että kapselikäyttö nimenomaan houkuttaa eh, nuoria tupakoimaan. Thank you very much. I don't know if uh, Mr. Florence want to react or other members. Haluaako edustaja Florence ehkä reagoida tai joku muu jäsenistä? Ei. Selvä. Me voimme päättää tähän nyt tämän aamupäivän kokouksen. Kiitoksia komissiolle ja myöskin jäsenille keskustelusta me näemme iltapäivällä kello 15. Silloin valiokuntaa kokouksemme toinen osio alkaa. Paljon kiitoksia.